Hyvät kollegat, jatkamme jälleen kokousta. Nyt käsittelemme kohtat 15 ja 16 yhdessä komission vuosikertomuksen Euroopan ja taloustietojen suojaamisesta. Se on kertomus, joka perustuu perustamisen pykälään ja sitten Olafin toimintakertomus 2013. Ja toivotankin tervetulleeksi Olafin pääjohtajan herra Kesslerin ja sairastuneen komission Semetan tilalla, jolle toivotamme hyvää, kaikkea hyvää toipumista, on pääjohtaja paikalla. Thank you uh, very much, dear chair. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Kuten ehkä tiedätte, kuten puheenjohtaja sanoi, komission jäsen Semeta ikävä kyllä ei päässyt tänään paikalle tähän valiokuntaan esittelemään – komission vuosikertomusta 2013 koskien EUn taloudellisia etuja ja petosten torjuntaa. Hän joutui viikonloppuna sairaalaan. Häntä hoidetaan edelleen, ei nyt mitään hengenvaarallista, mutta häntä kuitenkin hoidetaan sairaalassa ja hän ei pääse siis paikalle. Hän pyysi siis minua esittelemään tämän kertomuksen hänen puolestaan. Eli tämä on viides ja viimeinen vuosikertomus tämän komission aikana. Kuten tiedätte, tämä on yksi peruspilareita komission budjetin läpinäkyvyyden osalta ja sen suhteen, miten EUn varoja hoidetaan ympäri EUta. Kertomuksessa on yleiskatsaus tilanteeseen kussakin jäsenvaltiossa. Siellä on lueteltu kaikki kaikki säännönvastaisuudet, joista on ilmoitettu komissiolle. Ja myöskin siellä on havaittu lisäheikkouksia ja tehty niiden korjaamiseksi suosituksia. Tällä tavalla komissio voi paremmin kohdentaa toimintojaan petoksen torjunnassa ja säännönmukaisuuksien torjunnassa. Sitten raportointimenetelmästä Viime vuonna otettiin kaksi uutuutta mukaan. Ensinnäkin tehdään selkeä ero petosten ja ei-petosten välille, kun kyse on säännönvastaisuuksista. Ja sitten toinen uutuus on se, että on harmonisoitu tietoja, jotka liittyvät ennaltaehkäiseviin ja korjaaviin toimiin. Meillähän on konsolidoidut tilinpäätökset EU:ssa, mutta kuitenkin on yksi ero vuoden 2013 ja sen edeltäjien välillä. Tässä vuosikertomuksessa, koska tämä on viimeinen, jonka tämä komissio hyväksyy, ja tämä käsittää myöskin katsauksen siihen, mitä tapahtuu EUn rahoitusetujen suojelemisen ja petoksen, torjuksen, petoksen torjunnan osalta viimeisen viiden vuoden aikana. Valtaosa jäsenvaltioista joka, jotka olivat mukana tässä toiminnassa, pitivät tätä hyvänä lähestymistapana. Ja tässä nyt katsotaan vähän tarkemmin, mitä EU on tehnyt EUn ja kansallisella tasolla viimeisen viiden vuoden aikana, jotta voidaan suojella EUn taloudellisia etuja. Ja sitten rakenteen osalta kertomuksessa on yhdestä tietystä aiheesta erityistietoja, ja nyt on keskitytty artiklan 3.4 täytäntöönpanoon Olafin säännöistä Eli petoksen torjunnan koordinointi, yksiköt kussakin jäsenvaltiossa. Ja kuusi työasiakirjaa on myöskin liitetty tähän vuosikertomukseen. Sitten vuosikertomuksen sisältö. Viimeisen viiden vuoden aikana komissio on vienyt petoksen torjunnan uudelle tasolle. Olemme sitoutuneita suojelemaan kansalaisten varoja petoksilta Meillä on nyt kovat kunnianhimoiset uudet suunnitelmat. Ja Euroopan parlamentti ansaitsee kiitokset siitä, että se on tukenut komission lainsäädäntöaloitteita ja tällä tavalla on saatu aikaan uusi juridinen kenttä kaikille toimijoille petoksen torjunnan alalla. Oikeudellisia ja hallinnollisia toimia ja ehdotuksia on tehty, ja ne ovat muuttuneet ja mutta niitä tulevat muuttamaan tapaa, jolla komissio ja jäsenvaltio käsittelevät EUn taloudellisten etujen suojelemista. Nämä poliittiset ja oikeudelliset aloitteet käynnistettiin kesäkuussa 2011, kun komissio hyväksyi monivuotisen petoksen torjuntastrategian. Alun perin se oli tarkoitettu komission yksiköille ja strategia oli tärkeää, kun tiedotettiin petoksista ja puhuttiin petoksien havainnoinnista ja torjunnasta. Kaikki komission yksiköt ja virastot ovat tällä välin hyväksyneet omat petoksen torjuntastrategiansa. Ja seuraamusta tästä on ollut se, en on otettu käyttöön erityisiä petoksen torjuntatoimia uusiin hankkeisiin budjet, kautena 2014-2020. Lisäksi pannut toimet tässä strategiassa ovat lisänneet tietoisuutta ja komission kykyä Ja tämä näkyy kahdessa kehityskulussa. Ensinnäkin viimeiset kaksi vuosikertomusta osoittivat, että Yhä tärkeämpi rooli on valvontaviranomaisille, kun havaintaan petostapauksia. Ja toiseksi tietojen määrä julkisviranomaisilta Olafille on myöskin lisääntynyt. Ja kun ajatellaan tätä kehityssuuntaa, niin myöskin organisaatiouudistus Olafissa on ollut keskeisessä roolissa. Tämän käynnistettiin vuonna 2012 ja saatiin päätökseen kun tuli voimaan Olafin uusi säännöstö 883 vuonna 2013. Sitten kaksi muuta lainsäädäntöehdotusta komissiosta ovat edelleen neuvotteluiden alaisina. Ja jos ne hyväksytään, ne tekevät lainsäädännöstä tiukempaa petoksen torjunnan alalla EU:ssa. Ja johdonmukainen suoja talousetujen suhteen. Nämä lainsäädäntöehdotukset ovat ehdotusneuvoston asetukseksi koskien eurooppalaista julkista syyttäjää, ja toinen on ehdotus direktiiviksi koskien petoksen torjuntaa EUn taloudellisten etujen osalta rikoslainsäädännön kautta. Eli niin sanottu PIF-direktiivi, joka teillä on käsiteltävänä ihan näinä päivinä käsittääkseni. Sitten horisontaalisia aloitteita koskien vielä sanoisin, että julkisten hankintojen direktiiviä ollaan uudistamassa ja myöskin korruption torjuntaan liittyvä tiedottaminen – Olafhan ja on tarkastellut myöskin kustannuksia julkisissa hankinnoissa. Ja sitten EUn ensimmäinen korruption vastainen raportti, joka julkistettiin ensimmäistä kertaa viime vuonna. Sitten tulopuolella kaksi tärkeintä aloitetta olivat direktiivi koskien nopean reaktion mekanismiin ALV-petoksia vastaan vuodelta 2013 ja sitten ehdotus korjaava asetus koskien vastavuotoista hallinnollista avunantoa tullipetoksissa, joka pian menee kolmikantaneuvotteluihin. Hyvin paljon yhteisiä tullitoimia käynnistettiin Olafin koordinoinnin alaisuudessa, jotta voidaan estää laitonta tavarakauppaa rajojen yli. Nämä yhteiset hankkeet olivat tärkeitä myöskin kolmannella alalla tulopuolella, eli savukkeiden salakuljetuksen torjunta. Viime vuonna komissio hyväksyi kattavan strategian, jotta voidaan vahvistaa tupakan salaku- laittoman kaupan torjuntaa. Tähän liittyy löytyi neuvottelupöytäkirjasta, jotta päästään pois laittomasta savukekaupasta osana WHOn kampanjaa viime vuonna. Sitten muutama luku. Vaikka mainitsemani toimet ovat aiheuttaneet muutoksia lainsäädäntöön petoksen torjunnassa. Ne ovat liian uusia, jotta ne vielä heijastuisivat näihin lukemiin. Yhtäältä yleinen trendi petosten ja säännönvastaisuuksien osalta osoittaa, että 11 prosenttia on vähemmän näitä tapauksia viime, viimeisen viiden vuoden ajalta. Yksityiskohtia on sitten näissä taulukoissa, ja tämä aleneva trendi petosten osalta näkyy enemmän tulopuolella kuin menopuolella. Erityisesti sanovastaisuudet, jotka liittyvät omiin varoihin, ne ovat hitaasti, mutta varmasti vähentyneet. Vuodesta 2009 ne ovat vähentyneet 29 prosenttia lukumääräisesti ja 46 prosenttia sitten summalta, summiltaan. Menopuolella tilanne on hankalampi. 2009-2011 tapahtui laskua, mitä tulee näiden petostapausten määrään. Hyvin paljon on eroja eri alojen välillä. Ja yleistrendi näiden summien osalta, petosten osalta, on kuitenkin laskussa. Toisaalta säännönvastaisuudet, joita ei ole raportoitu petoksenomaisina, ne ovat lisääntyneet 37 prosenttia. Ja kun katsotaan summia, näissä ei-petostapauksissa. Ne ovat nousseet 40 prosenttia vuodesta 2009. Eli eroja on, kun katsotaan näitä eroja, joita tehtiin raportointiin. Se on tärkeää muistaa, kun tulkitaan näitä tietoja, säännönvastaisuuksia, hallinnollisia säännönvastaisuuksia ja sitten näitä petoksia. Sitten täällä on muita mielenkiintoisia tietoja koskien aloja, joilla tapahtuu petoksia. No, minulla nyt ei ole aikaa niihin paneutua. Ja sitten nämä toimintatavat ja viranomaiset, jotka ovat havainneet petoksia. Näistä löytyy tietoja täältä. Ja sitten toinen luku tässä raportissa jota tulee korostaa, on se, joka liittyy 3,5 miljardiin euroon. Tämän summa, jonka komissio peri takaisin tai oikaisi viime vuonna perusteetta maksu, maksatuin maksujen osalta. Ja myöskin ennaltaehkäisyä on tehostettu ja on enemmän mahdollisuuksia keskeyttää maksuja ja pyytää jäsenvaltiota ryhtymään oikeisiin toimiin ennen kuin ne palautetaan. Tämäkin on tärkeä seikka. Tämä osoittaa, että tämä suojelumekanismi, jolla suojellaan veronmaksajien varoja, on tehokkaassa käytössä. Sitten lopuksi katsotaan hiukan tulevaisuuteen ja mitä parannuksia on vielä tulossa kun on analysoitu poliittisia toimintoja ja tutkimustoimintoja EU:ssa, vuosikertomuksessa tehdään muutamia johtopäätöksiä. Ensinnäkin jäsenvaltioiden raportointi petoksista on parantunut kautta linjan, mutta jäsenvaltioiden lähestymistapa petoksen havainnoinnissa on hyvin vaihteleva. Oikeudelliset toimet tuovat jäsenmaiden käytänteet lähemmäs toisiaan, mutta tähän menee aikaa ja muita resursseja on saatava käyttöön. Tulokset osoittavat, että lähestymistavat ovat erilaisia jäsenvaltioiden välillä, mutta myöskin eri hallinnoissa samassa jäsenvaltiossa. Tämän huolestuttavaa, mutta ei kuitenkaan yllättävää. Juuri tästä syystä komissio teki poliittisen aloitteen, josta aikaisemmin kerrottiin. Toiseksi on myöskin nähty, että jäsenvaltiot ovat noudattaneet edellisiä suosituksiamme ja komissio valvoo edelleen näiden suositusten täytäntöönpanoa ja tekee johtopäätökset täytäntöönpanosta. Vuoden 2013 vuosikertomus heijastelee komission sitoumusta näihin kysymyksiin. Paljon on vielä tehtävänä. Voimme olla varmoja siitä, että petoksen tekijät mukauttavat toimintaansa näihin uusiin tekniikoihin ja joissain jäsenvaltioissa ei kovin paljon olla kiinnostuneita petosten seurannasta ja kansalliset lähestymistavat seurannassa – ovat edelleen hyvin kirjavia. Komission ehdotukset julkisesta syyttäjästä ja BIP-direktiivi tähtäävät siihen, että EU-budjettiin kohdistuvat petokset saavat riittävää huomiota aina kun niitä esiintyy. Ja siksi on tärkeää, että hyväksytään mahdollisimman pikaisesti sääntöjä ja että niitä ei vesitetä sitten kansallisten etujen takia. Komissio luottaa teidän apuunne näissä kysymyksissä. Yhteinen tavoitteemme on EUn veromaksajien verojen suojelu petoksilta. Ja viime vuonna on nähty, että yhteistyömme ja sitoumuksemme voi saada aikaan todellisia tuloksia. Kiitos. it together? En niin sano, keskustelemme Olafin kertomuksesta yhdessä, yhdessä, joten voisimme koota keskustelut yhteen. Olisi parempi ajankäytön kannalta, jos toimittaisiin tällä tavoin. Decision, of course. Thank you. Päätös on teidän. Kiitos. No niin, vaihdetaan naapuriin, jos sopii. But then I might ask him to, to be back. Yes? Now I take off the as committee. Ja nyt minä otan komission jäsenen hatun pois ja puhun Olafin pääjohtajana. Yeah. Uh. and I will not read, so you will notice. Okay. Uh, but uh, for this, so, honorable members, again, uh, I'm, I'm glad to have the opportunity to... Kunnianarvoiset jäsenet, minulla on nyt mahdollisuus raportoida teille niin kuin oikeudellinen velvoitteemmekin toteaa. Äh, Olafin kertomus 2013. Olemme lähettäneet tämän raportin huhtikuun lopussa pari kuukautta sitten ja nyt meillä on ensimmäinen mahdollisuus ja ja lyhyt esittely. Ja minä olen myös valmistellut vielä lyhyemmän esityksen. Muutama päänäkökulma. Ei mitään puhetta, vaan avainlukuja Ja sitten voimme poistaa väärinkäsityksiä tai käydä poistaa vähän keskustelua. Eli ensimmäinen dia. Tässä viisi yhdessä kuvassa lähes kaikki Olafin toiminnat. Ja tietenkin käyn yksityiskohtaisemmin läpi. diakronisesti yli ajan, viiden vuoden ajan, mitä on tapahtunut. Näette trendit viimeiseltä viideltä vuodelta. pohjalta tutkimusprosessit ja trendi on johdonmukainen ja se on kiihtynyt viime vuonna, parina viime vuonna. Olaf saa joka vuosi mahdollisten petoksiin liittyviä syytöksiä yksityiseltä ja julkiselta sektorilta – ja myös anonyymejä. 2013 pääsimme kolmeensataan syytökseen. Tämä oli kaikkien aikojen ennätys. Sama trendi 2014. Ja varmasti taas uusi ennätys. eli tällaisia mahdollisia tutkinnan kohteita. Ja sitten tässä sininen äh, osa pylvästä avatut tutkimukset. Olaf avasi korkeimman määrän tutkimuksia viime vuonna 253 53 prosenttia kasvua vuodesta 2009, joka on viiteen vuotemme. Emme avanneet ainoastaan merkittä, suurinta määrää tutkimuksia, vaan veimme loppuun ennätysmäärän tutkimuksia. Yleensä aloittaminen on helpompaa kuin lopettaminen. Viime vuonna onnistuimme viemään 293 tutkimusta eli 109 prosenttia kasvua vuoteen 2009. Ja sitten suositusten määrä. Asetuksen mukaan, lainsäädännön mukaan, Olafan tutkimusta harjoittava taho Tuoksi panna raportteja. Voimme tehdä viranomaisille suosituksia. Tämä me teemme vasta, kun tutkimuksista on löydetty jotain merkittävää. Konkreettisia tuloksia sellaisia, jotka saavat reaktioita toimielimiltä oikeudellisia, kuripidollisia tai taloudellisia. Näitte, että viime vuonna Olafin suositukset on suurin määrät koskaan. Näemme, että 2012 uudelleen organisointi tuottaa tuloksia. Olafin tutkimuspuoleen toiminnallinen kyky on dramaattisesti kasvanut. Emme ole koskaan saaneet niin paljon informaatiota, koskaan alkaneet niin paljon tutkimuksia, koskaan vieneet loppuun niin paljon tutkimuksia ja koskaan tehneet näin paljon suosituksia. Emme koskaan ole saaneet näin paljon tuloksia. Tästä olen kiitollinen kaikille Olafin tutkijoille. Täytyy todeta, että nämä tulokset on saatu samalla henkilöstömäärällä – että henkilöstöä on leikattu vähän niin kuin kaikista komission palveluissa. Mutta olemme saaneet vähän henkilöstöä uusista jäsenmaista, joten ollaan suunnilleen tasoissa. Mutta samalla henkilöstömäärällä, samalla resursseilla tuotamme enemmän. Olemme tehokkaampia. eli isompi määrä tutkimuksia, mutta käsittely on aikaa lyhentynyt. Tämä enemmän, koska olemme kääntäneet trendin selän. Näitä, että aikaisemmin tutkimuksen kesto kasvoi, kunnes vuonna 2012 onnistuimme kääntämään trendin ja myöskin lyhentämään tutkimusaikoja. Samat resurssit, lisää työtä, lisää tuloksia. Vähän nopeammin. Olaf-asetus 883, joka kaikki tunnette. pitempiä menettelyitä. Ihan oikeutta tuo sinänsä, mutta mutta ilman, että kulut kasvoivat, tutkimusten kesto lyheni. Tässä suositukset, jotka viime vuonna on, ja lajeittain, kuten totesin, meillä on ennätysmäärä suosituksia. Ja nyt ne on luonteeltaan näyttää, että näette, että rahalliset suositukset, taloudellisluontoiset suositukset, EUn rahoitukseen liittyvät palvelut ja jäsenvaltiot kaipaavat näitä ja tämä aloittaa sitä varojen takaisin perinnän. Eli mitä enemmän taloudellisia suosituksia, sitä enemmän takaisin perintää EUn veronmaksajan rahoja, jotka on petoksen tai muiden rikosten seurauksena peritään takaisin. Viime vuonna 233 85 oikeudellista suositusta sekä merkittävä kasvu ja sitten kurinpitomenettelyjä Niitä voimme tehdä vain EU-toimielimille henkilöstön väärinkäytöksissä. Hallinnolliset suositukset. Lähetään EU-elimille. Siinä on neuvoa, erilaisilla hallintoelimille, kun me tutkimuksissa huomaamme uusia petostrendejä tai hallinnon heikkouksia, jotka meidän mielestämme vaativat relevanttien tahojen tietoisuutta asiasta. Silloin teemme hallinnollisia suosituksia. Luvut ovat tässä viime vuosilta. Näette, että viime vuonna teimme ennätysmäärän suosituksia. Näette myös viime viiden vuoden ajalta kokonaisluvut. Summat, joita Olaf pyysi relevantteja palveluita takaisin perimään. Tässä kummassa kovissa, tässä oli ihan mukaista trendiä. kymmenen. Tässä oli tämä yksittäinen 200 miljoonan suositus. Tämä on merkittävä luku, jos ajattelet, että Olaf kokonaisuudessaan, vaan koko Olafin kokonaisbudjetti on on 55 miljoonaa euroa vuodessa. takaisin perinnän avulla olemme jo mahdollistaneet jo yli 400 miljoonan perinnän tutkimusten kautta. Kiinnostava luku. Tätä teille koko raportissa. Tämä on taulukko, jonka teimme kokousta varten. se teidän lehdykässä. Tässä on EU-elimet. Ja iso luku on näissä rahoituksen takaisin perintöön liikkuvissa suosituksissa. Olemme tehneet suosituksia elimille, jotka käyttävät varoja. Ne ovat yleensä, mutta eivät aina. Se tarkoittaa komissiota. Tämä tarkoittaa EU-varoja käytetään kautta EUn ja kauempanakin. No, samoin petoksia kolmansien maiden kehitysyhteistyössä. Takaisin perintäsuositus lähetään komissiolle. nämä instituutiot, elimet, virastot INE tarkoittavat siis EUn sellaisia. Ja taulukko olisi voinut olla selkeämpikin. Me emme näitä hallinnollisia suosituksia jäsenvaltiolle esimerkiksi. Jäsenvaltiot, jäsenet jäsenvaltiot ovat ehkä kiinnostuneita, kiinnostuneempia tästä. Saatte sen tullastettuna. Olemmekin lähes lopussa. Tässä on tärkeä luku. Voimme kutsua tätä seurannaksi oikeudellisten suositusten seurannaksi. Viimeisen viiden vuoden ajalta. Tiedät, tätä oikeuden rattaat pyörivät hitaasti. Tässä on tämä prosenttiaste syytteisen asettamisprosentti. Ja yli 50 prosentissa jutuista oikeuslaitos on tehnyt päätöksen nostaa syyte. Kertomuksessa ovat nämä luvut myös maittain. Ja näette, että tässä on melkomoista vaihtelevuutta epäjohdonmukaisuutta jäsenmaissa. Meillä on työryhmä Olafissa. Tarkastelemme jäsenmaittain tilanteita viran jäsenmaiden oikeuslaitosten kanssa alamme isommista luvuista. Ja jos meillä on jotain jäsenmaita, ja lähetimme ehkä yhden suosituksiin ja sitä noudatetaan. Se on nolla prosenttia, mutta se oli paljon merkittävää. tilastollisesti merkittävimmässä jäsenmaassa, jos tämä Ilmassa sallitaan. Olemme juttu kerrallaan käyneet läpi tätä. Läksemme läksyä, nämä ovat on läksyä, Olafille, ehkä myös jollekin jäsenvaltiolle. Oikeuslaitos on normaalisti riippumatonta jäsenmaissa. Ei meistä, vaan myös hallituksesta. Tai enemmän tai vähemmän en hädäkään tähän keskusteluun, koska me puhumme, puhumme syyttäjän palveluista. Olen niin tässä implisiittinen, mutta meidän oikeudelliset suositukset lähdetään aina ja vain relevantille syyttäjän palvelulle jäsenvaltiossa. Jossakin maissa ei ole kunnallista johdonmukaista palvelua. Jossakin maissa tässä tämä tehtävä hoitaa poliisi. Mutta me voi tehdäkään. Syyttäjät tekevät päätökset, vaikka ovat riippumattomia. Me halua painostaa ketään. Mutta vasta vuoroisen yhteistyön hengessä ajatella, että kaikkien täytyy oppia tarkastelemme yksittäisten jäsenmaiden tilannetta nähdäksemme, mitä me voimme parantaa tätä astetta, joka on mielestäni myönteinen, aika korkea, mutta sitä voi kohottaa, erityisesti jossakin jäsenvaltioissa. Lopuksi kaksi, vain kaksi diaa enää. Ei niin tutkimus tästä. Viime vuonna me onnistuimme kuukausien keskustelujen ja neuvottelujen jälkeen neuvoteltuamme Euroopan parlamentin hallinnon kanssa teemme tällaisen muistion. Me kutsumme niitä käytännön järjestelyksi, eli tämä tämä 883-asetuksen mukainen. Meidän täytyy olla yhteistyössä kumppaneiden kanssa ja tehdä hallinnollinen järjestely – Meillä ei ollut tällaista aikaisemmin 14 vuoden aikana. Jotta saisimme parempaa yhteistyötä tutkimusten kanssa, jota Olaf tekee ja liittyen Euroopan parlamenttiin ja heinäkuun jäl- allekirjoittamisen jälkeen yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa on oikein tyydyttävää. Ja meidän valvontaelimemme sitten, nyt puhun viime vuodesta, Tämä on myös myötäinen kehitys. Neuvottelimme ja allekirjoitimme sopimukset. Neuvottelimme viime vuonna, allekirjoitimme tämänä vuonna. saimme täysin pääsyn 18 tutkimukseen. Annoimme pääsyn kaikkiin tutkimuksiin, pyydettiin pääsyä. Ja annoimme pääsyn satoihin lisäasiakirjoihin, kuten pyydettiin. Automaattisesti omasta aloitteesta – asetuksen mukaisesti 5, informaatiota 56 jutusta, jotka Olaf lähetti oikeusviranomaisille. 186 raporttia juttujen kestosta ja sihteeristä kasvoi 20 prosentilla. Olafin kokonaishenkilöstö ei kasvanut. Nähdäänkö määrälliset tiedot yhteistyöstä valvontakomitean kanssa. Nämä luvut ovat vähän vanhoja. Viistoista afkoa on nimitetty jäsenmaista, ja tämä liittyy tähän PIF-kertomukseen – 24 jäsenmaalla on nyt petoksen vastainen koordinaatiopalvelunsa. Petostan torjunnan koordinaatiovirasto. Tämä ei tapahdu myös jäsen, ainoastaan jäsenvaltioiden tasolla. Haluamme työskennellä kaikkien kanssa, jotta näitä saadaan aikaan. Viime vuonna myös kahdeksan lisäjärjestelyä kumppaneiden kanssa, jäsenmaiden kanssa. Meidän täytyy tehdä nämä erityisesti kolmansien maiden kanssa. Means in place, uh, which, which I think is a quite a success. Ukrainian minister... Me onnistuimme tässä esimerkiksi Ukrainan kanssa, Ruotsiin, kehitysapuviraston kanssa ja niin poispäin. Aika vilkas vuosi politiikassa. Ja viimeinen dia vielä politi- politiikasta. Olfin pääaloitteet. Nämä mainittu PIF-kertomuksessa ei tarvitse toistaa niitä ja sitten Herkulle 3 ja Perikles 2020 ohjelmat. Ne on viety loppuun. Olemme kiitollisia tuesta. Tämä niille harvoille, jotka eivät tiedä meidän rahoitusohjelmasta. Saatat tietää, että Olafina meitä Periklesin uudessa komissiossa – tämä osasta siirtyy toiselle pääosastolle. Kiitos huomiosta. Kiitos nyt puheenvuoronsa esittelijä Hova Viretski. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin tietysti aut- kiittää pääjohtajaa Kesteriä tästä tuplatyöstä, jonka hän on tehnyt. Ja harmi, ettei komission jäsen taas päässyt paikalle sairauden vuoksi. Ja tietysti toivomme hänelle pikaista paranemista. Kessler joutui aika ikävään asemaan, koska yksi asioista, joista aina puhutaan, on nimenomaan riippumattomuus – No Olaf on tietysti osa komission hallintoa, mutta aina on korostettu, että toiminnallisesti se on täysin riippumaton. En nyt lähde kommentoimaan tätä esitystä sinänsä. Siinä mielessä onko se hyvä vai huono, kun Kessler arvioi komission toimintakertomusta. Otan esiin vain kolme asiaa. Ensinnäkin meidän täytyy katsoa, mitä kummassakin raportissa, siis komission ja Olafin raporteissa on todettu. Ja tietysti sitä ennenkin on jo tehty kovasti työtä. Ja on saatu merkittäviä tuloksia petoksen torjunnassa – ja varojen takaisin perinnässä, mikäli varoja oli myönnetty väärin perustein. Ja Kessler puhui juuri siitä, että yhä enemmän olette saaneet yhteydenottoja julkisista ja yksityisistä lähteistä – ja se osoittaa, että ymmärrys Olafin toiminnasta ja roolista on parantunut. Yritän siis sanoa, puheenjohtaja, että kun katsotaan näitä tyhjentäviä tietoja näissä kertomuksissa, niin ensimmäinen tärkeä askel olisi, että mahdollisuuksien mukaan saisimme aikaan objektiivisen kuvan siitä, mikä nyt on tämänhetkinen tilanne petosten osalta, kuinka paljon on korruptiota, osana korruptiota ja äh, petoksia. Ja sitten tämä tärkeä ero komission kertomuksessa, eli säännönvastaisuudet ja sitten petokseen tähtäävät säännönvastaisuudet. Vuosien mittaan on ollut sellainen käsitys, jäsenvaltioissa ja EUn tasolla, että tietyt maat, sen sijaan eivätkä vain uudet jäsenvaltiot, ovat taipuvaisia väärinkäytöksiin ja korruptioon ja niin edelleen. Ja nämä tiedot näissä kertomuksissa ja myöskin tilintarkastustuomioistuin on todennut, että tilanne on vähän monimutkaisempi. En nyt puhu näistä yksityiskohtaisista tiedoista, mutta tässä Kesslerin taulukossakin näkyy, että tällainen stereotyyppinen ja epätasapainoinen kuva ei ole ihan kestävä. Eli näiden kertomusten eteen on nähty paljon vaivaan. Ja meidän pitäisi kansalaisille esitellä kriittisempi ja tasapainoisempi arvio siitä, kuinka paljon petoksia ja rikkomuksia esiintyy Euroopan unionissa. Kaikki ymmärtävät, että tämä nyt on tärkeää säästöjen aikana, vaikeina aikoina, taantuman, massatyöttömyyden aikoina. Eli erityisen tärkeää on kiinnittää huomiota siihen, miten näitä varoja käytetään. veronmaksajien varoja tulee hyödyntää oikealla tavalla. No, jokainen maa tietysti tekee sitten maksun kokonsa mukaan. Eli kun katsotaan näitä arvokkaita tietoja, niin komissiolla on, ja myös Olafilla on velvollisuus laatia tasapainoinen kuva tämänhetkisestä tilanteesta ja ongelmien kiireellisyydestä. Toiseksi toimenpiteet, joita komissio voi toteuttaa periaakseen varoja takaisin. Eli maksut voidaan keskeyttää ja sitten voidaan ryhtyä aikaisemmin toimiin. Eli voidaan vähentää tukea tai sitä voidaan periä takaisin. En nyt mene yksityiskohtiin, mutta haluaisin vain esittää kysymyksen, joka on tullut esiin eri keskusteluissa. Eli mistä syystä näitä eri toimia voidaan toteuttaa, näitä oikaisevia toimia esimerkiksi. Nythän on olotettu, että osa syystä ehkä joskus liittyy budjettirajoitteisiin, kun komissio toteuttaa budjettia. Oli se sitten perusteltua tai ei, ja joissain maissa tuntuu, että budjetin tasapainottamisen syistä eikä niinkään objektiivisista syistä on ollut tapauksia, joissa on epäilty tällaisia toimia. Otan sen nyt esille, koska tämän osa kritiikkiä, jota komission suhteen on esitetty. En nyt sano, että se on täysin perusteltua, ehkä osittain, mutta meidän täytyy kuitenkin panna se merkille. Ja sitten tämä ero säännönvastaisuuksien ja petosten välillä. Meitähän tietysti kiinnostaa EUn taloudellisten etujen suojaaminen. Enkä tiedä, onko perusteltua kiinnittää näin paljon huomiota näihin petoksiin. Vuosikertomuksestahan käy ilmi, että on noin 15 700 tapausta kaiken kaikkiaan näitä vastaisuuksia ja kymmenesosa niistä oli varsinaisia petostapauksia. Eli enemmän on säännönvastaisuuksia, jotka ovat kuitenkin haitallisia taloudellista etuja ajatellen useammallakin tavalla. On sekä viiveitä näiden maksujen suhteen ja sitten oikaisutoimiin liittyy ongelmia. Ja mielestäni nämä säännönvastaisuudet ansaitsevat yhtä paljon huomiota ja analyysejä, koska tietysti ne liittyvät ennakkovalmisteluihin budjetin osalta. Henkilöstön valmistautuminen poliittisia ongelmia on joskus jäsenvaltioissa, jos lähdetään poliittisesti motivoituihin muutoksiin henkilöstön tasolla. Eli komission Olafin avulla pitäisi sekä vahvistaa oikeudellisia ja rikosoikeudellisia tutkimuspotentiaaleja, jotta voidaan puuttua näihin petoksiin. Mutta myös täytyy kiinnittää huomiota säännönvastaisuuksiin, jotka eivät kuulu rikosoikeuden piiriin, mutta jotka kuitenkin ovat haitallisia EUn talousetuja ajatellen. Ja otan tämän nyt esille, kuten tiedätte, varmaan minua paremmin, että uudella ohjelmointikaudella vaatimukset kunnon menettelyiden ja dokumentoinnin osalta, kun kyse on näistä hankkeista ja projekteista ja toimenpiteistä, niin se on yhä vaativampi ja ihan oikein, kun kyse on menojen hallinnoinnista, mutta tähän liittyy sitten se vaara, että koska valmistautuminen ei ole riittävää, niin säännön vastaisuuksia on yhä enemmän. Eli nämä kohdat halusin nyt ottaa esille. Kiitos. Olen mielenkiinnolla teidän mietintöänne. Seuraavaksi kolega Valtšytis. Kiitos puheenjohtaja, kollegat. Mitä tulee taloudellisten etujen suojelua ja petosten torjunta. 2010 minä olin esittelijä tästä aiheesta ja silloin me ensimmäisen kerran meillä asiakirjassamme mainittiin, että jäsenvaltiot eivät antaneet riittävästi tietoa ja että me voineet määritellä petoksen laajuutta ja sitä, miten jäsenvaltiot pyrkivät torjumaan petosta. Tämä oli siis vuonna 2010. 2011 komission kertomuksessa ei mainita ongelmaa, että jäsenvaltiot eivät antaisi luotettavaa tietoa. Komission kertomuksessa vain todetaan, että jäsenvaltiot eivät ole onnistuneet antamaan riittävää tietoa, jonka perusteella näiden sääntövastaisuuksien lukumäärä olisi voitu määritellä. Tämä siis palaa takaisin siihen, mikä tilanne vuonna 2010 ja nyt vuoden 2013 kertomuksessa on sama lause, jossa todetaan, että jäsenvaltiot, Euroopan jäsenvaltiot, niillä on eri oikeusperusta, mitä tulee petostapauksiin, ja ne keräävät eri tietoa, joka ei ole riittävää, ei ole yhteisiä kriteerejä. Joten voimme puhua paljon tästä ongelmasta, mutta kuitenkin on yksi asia, joka on melko selvä – meidän pitää saada aikaan yhteinen päätös, yhteinen määritelmä, mitä tulee petoksen kaltaisiin tapauksiin. Euroopan unionissa kyllä jäsenvaltioilla on eri oikeusjärjestelmät, ja tämä on osa jäsenvaltioiden toimivaltaa, mutta jos me puhumme varojen käyttämisestä Euroopan unionin sisällä, meidän täytyy kysyä Euroopan komissiolta, voisiko se koordinoidusti, koordinoidusti jäsen, yhdessä kaikki jäsenvaltioiden kanssa saada aikaan määritelmän, joka koskee petoksia Euroopan unionissa, niin että ensi vuonna me voisimme arvioida petostapaukset ja voisimme alkaa ajatella toimenpiteitä, joita voitaisiin soveltaa. Tämä siis taloudellisten etujen suojelemiseen. Nyt sitten Olafista. Meidän on myönnettävä, että on tapahtunut huomattavaa edistystä, ja minun mielestäni tämä johtuu budjettivalvontavaliokunnan työstä viime vaalikaudella. Ennen kaikkea eräät ihmiset, jotka nyt ovat huoneen etuosassa, meidän on todella korostettava tätä, ja että tämä myönteinen kehitys näkyy taulukoissa ja esityksissä, jotka koskevat vuotta 2013. Ja olemme erittäin iloisia siitä, että nämä parannukset luovat lisäarvoa, ei pelkästään ajatellen takaisinperintää, vaan että varmistetaan suurempi luotettavuus Olafille, joka on äärimmäisen tärkeä virasto Euroopan unionissa ja huolehtii siitä, että EUn varoja käytetään tehokkaasti. Thank you, Madam Chair. <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti yksi kysymys teille, jos sallitte. Kysymys on tästä neuvontavasta komiteasta ja yhteistyöstä. Minä tiedän, että te ette ole velvollinen asettumaan toiselle puolelle ja tarvitsemaan kysymystä laajemmin. Te voitte raportoida vain Olafin näkökannasta, mutta silti haluaisin kysyä teiltä, miksi valitsitte olla avaamatta hiukan kertomuksessa tosiasiaa siitä, että yhteistyössä on paljon kitkaa sillä kun nyt todetaan, että työskentelyjärjestelyt ovat merkineet huomattavaa askelta eteenpäin työsuhteissa kummankin osapuolen välillä, jää avoimeksi kysymys, ja minä jälleen kerran yritän nähdä asiaa Olafin kannalta. Minun mielestäni ei näytä hyvältä sanoa jotakin sellaista, josta kaikki tietävät, että se ei ole totta. Enkä nyt sano, että tämä on teidän syynne tai Olafin syy, mutta kysymys on siitä, että on niin, että on tällaisia kiistoja ja toisesta sitten sanotaan kertomuksessa kaikki on hyvin, joten kaikki itsekseen miettivät miksi. Minä haluaisin kuulla, miten te näette tämän asian. Kollegin Sender. Sender. Sí, gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Kessleriä tästä esittelystä näiden kahden tekstin osalta. No, jos ajatellaan, miten Olaf on toiminut seurannassa ja niiden toimien osalta, jotka ovat osoittautuneet omiin varoihin kohdistuneeksi peto- petokseksi, niin tilintarkastustuomioistuin on tehnyt mielenkiintoisen raportin, jossa puhutaan nimenomaan huolestuttavista tiedoista, mitä tulee näihin suuriin ongelmiin jäsenvaltioissa ja myöskin kun ajatellaan eurooppalaista välinettä eli Olafia, jotta voidaan havaita satamissa ongelmia, jotka liittyvät petoksiin omia varoja vastaan. Ja nämähän on mainittu kansainvälisissä sopimuksissa, joita meillä on joita allekirjoitetaan. Ja tietysti kansalaiset katsovat, että me olemme sitten vastuussa siitä, että meiltä jää paljon varoja saamatta EUn budjettiin. Ja esimerkiksi eilen hän puhuttiin Saksasta, Ranskasta ja yhdistyneestä kuningaskunnasta ja sitten tuotteista, jotka saapuivat Eurooppaan lähinnä satamien kautta ja siellä ei maksettu kaikkia maksuja. Ja tässähän on tilanne, joka on olemassa. Ja nyt kun katsotaan tilintarkastustuomioistuimen kertomusta, niin me olemme hiukan huolissamme. Sitten Olafin toimintakertomus. No tietysti olen iloinen siitä, että yhä enemmän on saatu kiinni näitä esimerkiksi savukkeiden salakuljettajia Gibraltarilla. Tämä on yksi alue, joka on minun maalleni erittäin tärkeä. Ja Olafin toiminnan avusta me olemme pystyneet tarttumaan tähän hyvin vakavaan petosketjuun. Ja sen vaikutushan oli erittäin suuri taloudellisesti. Ja Erityisesti Etelä-Espanjassahan on hyvin paljon köyhyyttä, joten tässä on tehty hyvää työtä ja haluaisin heitä siitä onnitella. No niin, sitten kun katsotaan näitä järjestelyihin liittyviä kysymyksiä, niin haluaisin kysyä teiltä. Sarvamaakin on huolestunut siitä, että kun ajatellaan tätä koko kertomusta, joka on siis hyvin tärkeä tässä puhutaan tästä suhteesta Olafin ja valvontakomitean välillä, jotta voidaan suojella Olafin riippumattomuutta, niin haluaisin kysyä teiltä, mitä nyt teidän kannaltanne voitaisiin tehdä? Koska hyvin paljonhan riippuu teistä ja suhteista, joita teillä on. Eli mitä elementtejä me voisimme ottaa huomioon, jotta tulevaisuudessa voimme parantaa näitä suhteita, koska kun nämä kaksi elintä tapaavat toisiaan, niin me emme voi sallia sitä, että tämä suhde olisi huono. Eli mikä on teidän ehdotuksenne tai suunnitelmanne sen suhteen, miten voidaan parantaa konkreettisesti näitä suhteita, jotta meidän ei jatkuvasti täydy esittää kysymyksiä eri tahoille ja ajatellaan, että kukaan ei kerro meille totuutta. Eli millä tavalla tätä tilannetta voitaisiin mielestäni parantaa? Ja sitten vielä toinen kysymys. Nämä uudet toimijat uusissa jäsenvaltioissa, eli kun nimetään näitä henkilöitä, niin tämähän on huomattava parannus, kun ajatellaan Olafin toiminnan tehokkuutta Eli voisitko konkreettisesti kertoa tästä myöskin niin, että voimme antaa teille apua siinä mielessä, että voisimme pyytää, että nämä neljä, jotka puuttuvat, pitäisi nimetä mahdollisimman nopeasti. Ja lopuksi tämä työ, jota Euroopan parlamentti on tehnyt. Eli mitä on näissä käytännön sopimuksissa, joita on allekirjoitettu, ja mitä Olaf aikoo tehdä näissä asioissa, jotka liittyvät Euroopan parlamenttiin? Kiitos. Kiitos. Asetin itsenikin nyt puhelistalle. Minäkin olisi pari kysymystä näistä luvuista ja myöskin näistä menestyksilmoituksista. toivoisin, että voisin teitä onnitella, mutta olin katsonut näitä lukuja ja meillä oli hiukan epäilyksiä. Tämä valintavaihe – ja kysymys siitä, avataanko tutkimus vai ei, se on avainkysymys. Tämä valintavaihe vuonna 2013 se kesti 1,8 kuukautta. Meillä on nyt kuitenkin valvontakomitean selvitys tästä vaiheesta ja tiedämme, että henkilöt, jotka tekevät valinnan, että heiltä puuttuu kykyä, koska heitä ei ole riittävää koulutusta. Heillä on myöskin puutteita kielisesti ymmärtää, mitä heidän eteensä asetetaan. Ja tästä syystä on kaunis selvitys valvontakomitealta, ja siksi on mahdollista epäillä näitä lukuja, joten kysyisinkin, minkälaisia toimenpiteitä on toteutettu tässä välissä, jotta tämän valintavaiheen laatua olisi parannettu. Sitten nämä suositukset. Sanoitte, että suosituksia enemmän kuin aiemmin, mikä on hyvä asia. Minun kysymykseni on, onko tässä kenties muuttunut laskentatapa. Tähän astihan laskettiin tapaukset, onko ollut ö, ylipäätään suositusta vai ei. Ja nyt katson, että, että on lukuisia, suosittu voi olla lukuisia suosituksia tapauks, kunkin tapauksen osalta, ja haluaisin kuulla, onko laskentatapa muuttunut, ja olisin iloinen, jos valvontakomitea saisi tutustua tapauksiin, jotta se voisi käsitellä näitä lukuja, jotka se voisi meille riippumattomana tahona sitten vahvistaa. Minusta se oli vain oikeudenmukaista. Sitä paitsi, mitä tulee tähän juridiseen seurantaan jäsenvaltioissa, meillä on ollut 261 tapausta ja 121 tapauksessa on tullut tuomio eli vähemmän kuin jokainen toinen tapaus sitten menestyksekkäästi johtaa tuomioistuimessa tuomioon. Haluaisin tietää, mistä tämä johtuu. Johtuuko se siitä, että tapauksien valinta ei tapahdu oikein, mikä liittyy tähän valintavaiheeseen, vaan kolmessa jokin muu ongelma. Miten te selitätte nämä luvut? Ja sitten vielä näistä luvuista. Olen kiitollinen näistä lisätaulukoista jäsenvaltio kohdalta, eli siis nämä suositusten jakautuma jäsenvaltioiden kun vertaan sitä nyt näihin PIF äh, mietin kertomuksessa oleviin petoksiin. Siellä maat luetellaan sen mukaan, miten usein niissä on petosimoituksia Italia, Romania, Bulgaria, Puola, Saksa. Tämä on siis PIF. Olafin mukaan on vaan mainittu miljoonettu suosituksia Romania, Saksa, Italia, Alankomaat, Puola. Järjestys on hyvin erilainen. Onko tähän jokin selitys? Sellaiset kiitokset, jos saisimme vastauksen. Seuraavaksi De Jong. Kiitos puheenjohtaja, kiitos herra Kessler ehdotuksesta. Minä haluaisin jatkaa siitä, mitä juuri kysyttiin tässä – minua huolestuttaa vähän nämä suositukset. Jos ajatellaan näitä oikeudellisia suosituksia 2011, luvut kasvavat. Ja sitten 2012 sitten tiputtaa 73-53 alas ja sitten vuonna 13 nousee taas 25. Joten tässä on paljon vaihtelua. Olen katsellut 2013 lukuja henkilöstömääräkä tämän ongelmien tunnistamisen kasvun lisää selittää, vai onko lähestymistapa muuttunut? Suosituksia on vaikea ymmärtää ilman vähän takara taustatusta. Voitteko selittää, miksi juttuja tunnistetaan, identifioidaan enemmän ja mistä tämä vaihtelu johtuu? Ja sitten Greslen kommentti on keskustelun arvoinen myöskin. Ministeriö on jatkuvasti keskustellut rikkomuksista Olafin suosituksiin liittyen jäsenvaltiossa – sanoi, että jäsenvaltiot eivät noudata Olafin suosituksia. Ne tarvitsevat sanktioita. Saisimmeko vähän lisää selvitystä tähän? Saisimmeko vähän selvitystä, miksi jäsenvalt- Olafin suosituksia ei noudateta? Jos minä otan Hollannin viranomaisiin yhteyttä ja pyydän heiltä suosituksia. Ja tämä 45 prosenttia on aika paljon alle sen 100 prosentin, mitä halutaan. Ja he sanovat, että la- sosiaalisten laatu taas ei ole hyvä. Näyttää ei ole tarpeeksi. Niitä ei ole helppoa täytäntöön panna. Ehkäpä tälle voisi tehdä jotain. Mä haluaisin vähän lisätietoa näistä ongelmista suositusten suhteen. Miksi tämä on tehty näin? Kollegi Anot, pitää. Kollega Anot. I'd like to share... Minäkin olen pahoillani siitä, että komission jäsen Shemeta ei nyt päässyt tänään paikalle terveyssyistä ja toivottavasti hän toipuu pikaisesti. Kiitos Kessler näistä tiedoista. Viime vuoden syyskuussa Van Rompuy sanoi tilintarkastustuomioistuimelle, että sen pitää olla vähän tarkempi petoskysymyksissä ja että meidän täytyy osoittaa eurooppalaisilla, että Eurooppa ei ole ongelmien lähde, vaan ratkaisu. Olen täysin eri mieltä. Meidän pitää ryhtyä päättäväisiin toimiin aina, kun on mitään petoksia. Kessler, te sanoitte, että nämä tiedot mahdollisista petoksista ovat korkeammalla tasolla ja ne jaetaan sitten vuodesta 2014 eri kategorioihin ja että teette lisää suosituksia, koska löytyy lisää näyttöä petoksista. Mielestäni Tämä lisäys johtuu eh, kahdesta syystä. Ensinnäkin joko petokset todella lisääntyvät vuodesta vuoteen, tai sitten petoksen havaitseminen on yhä tehokkaampaa vuodesta vuoteen. Ja sitten on petoksia, jotka jäävät havaitsematta, ja sitten on yhä vähemmän havaitsemattomia petoksia vuosittain. No, te joudutte tässä spekuloimaan, mutta Kumpi näistä on lähempänä totuutta mielestänne? Der Kollege Vaughan zum Schluss, danke. Kollega Vaughan lopuksi. Yeah, yeah, thanks, uh, Kiitos puheenjohtaja. Petos on varmastikin keskeinen kysymys, mutta minusta meidän ei pitäisi liioitella, koska petos on 0,2 prosenttia EUn budjetista, mikä on alhaisempaa kuin tilanne monissa jäsenvaltioissa – vaikka meidän tietysti pitää käsitellä petosta ja tämä valiokunta ottaa asian vakavasti. Se on myös tärkeä asia jäsenvaltioissa, meidän ei pitäisi unohtaa sitä. Mitä tulee tähän herra Kesslerin esitykseen ja johonkin lukuihin, joita hän meille esitteli, minulla olisi kysymys siihen, mutta haluaisin siirtyä myöskin tulokysymyksiin. Niin, luvut, jotka meille näytettiin, jotka liittyvät Olafin suosituksiin – Näemme, että Romania saa suurimman määrän näitä 35. Italiassa on 13 ja kun katsomme tapauksia, Italiassa kuitenkin on useampia petostapauksia. Miksi useimmat tapaukset ovat Italiassa, mutta miksi vain 13 suositusta on annettu Italialle? Mutta niin kuin sanottu, haluaisin kääntyä myös tulokysymykseen, ja Ines otti tämän äh, aiemmin esille puheenvuorossaan, koska 10 miljardin euron menetys verotuloissa on melkoinen summa, ja sillä olisi paljon merkitystä myöskin EU-budjetille ja tietysti myös jäsenvaltioiden budjeteille. Ja sulla 27 on puhuttu uusista menettelyistä, joita käyttöön, jotka liittyvät esimerkiksi eh, laitonta kauppaa, jota käydään tupakkatuotteilla, ja puhutte uuden, eh, uudesta strategiasta ja myöskin siitä, miten minkälaista yhteistyötä otetaan maailman terveystyössä kanssa. Ehkä on liian varhaisesti sanoa, toimivatko nämä uudet menettelyt, mutta voisitko kenties sanoa meille jotakin, mikä on tuntuma teillä. Tuleeko tästä olemaan jotakin vaikutusta? Voidaanko tehdä muuta, jolla vain pysäyttää laiton kauppaa tupakkatuotteilla ja lisätä varojen määrää, joita saadaan sitä, koska katsotaan näitä tulon menetyksiä. Voisimmeko varmistaa, että yhä useampi yritys sitoutuu sopimuksiin? Voisimmeko paremmin saada aikaan seuran, parempia seurantajärjestelmiä, jotta voidaan nähdä, missä tupakkaa ja savukkeita tuotetaan aina siihen saakka, missä ne myydään? Haluaisin kuulla teidän näkemyksen tästä. Tämä on tärkeä kysymys. Olisi tärkeää takaisin näitä menetyksiä, jotka koskevat sekä EUn että jäsenvaltioiden budjettia. Generaldirektor, wir haben noch eine... Pääjohtaja, meillä on melko pitkä esitys vielä tänään jäljellä, joten pyytäisin, että 16.40, kello 16.45 olisitte valmis, muuten joudun ottamaan teiltä puheenvuoron pois. Toivon, että tämä jäljellä aika nyt riittää vastauksille. Olkaa hyvä. Okay. Few minutes about all the world. Eli kaikki tämä parissa minuutissa. Eli hyvät jäsenet, yritän nyt vastata teille. Ja varmaan ymmärrätte, jos en nyt pysty kaikkeen vastaamaan. Mutta voin sitten vaikka kokouksen jälkeen keskustella kahden kesken Eli kiitos näistä kysymyksistä ja kommenteista. Tämä osoittaa, että olette kiinnostuneita ja näin voimme paremmin ymmärtää teidän näkemyksiänne ja prioriteettejanne ja tarpeita, joita teillä on. Eli tämä on ollut erittäin tärkeä kokous minulle ja meille. Yritän nyt mennä samassa järjestyksessä nämä kysymykset. Esittelijä. Mä no, ehkä vastaan esittelijälle ja varapuheenjohtajalle samaan aikaan, koska joissain kysymyksissä petosten ja korruption varsinainen tila. Ne eivät ole sama kysymys. No, tiedot joita me teille toimitamme, ovat tietoja joko Olafin tutkimuksista, eli paljonko tutkimuksia on saatu päätökseen jäsenvaltioissa, paljonko suosituksia on tehty jäsenvaltioissa ja otitte esiin sen, että jos jäsenvaltiossa enemmän, toisissa vähemmän. Ja samoin käy myöskin tässä BIF-kertomuksessa. Siinä näytetään tapaukset, joista jäsenvaltiot ovat raportoineet. Ja sitten muutama vuosi sitten otettiin käyttöön tämä ero, eli säännönvastaisuudet ja mahdolliset petokset. Mutta tärkeää on, ja tämän te ilmeisesti haluatte sanoa esittelijä, eli että tämä nyt ei osoita varsinaista petoksen tasoa jossain maassa, vaan nämä luvut osoittavat, säännönvastaisuudet tai petokset, jotka on havaittu ja joista jäsenvaltiot ovat raportoineet, ja ne, joita Olaf sitten seuraa. Eli nämä lukemat liittyvät sekä kansallisiin että EUn reaktioihin. Eli varapuheenjohtaja ja esittelijä meidän pitää olla puolueettomia, kun käymme läpi näitä tietoja. Puolueellisuus on poliittisesti ja eettisesti väärin, mutta siinä ehkä myöskin vahingossa tulkitaan tietoja. Jos joku käy läpi näitä tietoja ja sanotaan, että tässä jäsenvaltiossa on enemmän tutkimuksia kuin toisessa, ja että sitten Seuraavana vuonna tämä valtio sitten raportoi vähemmän, koska se ei halua olla kaikkein huonoin. Eli siellä ehkä sitä havaitaan vähemmän näitä petoksia. Ja nämä tiedot, joita teille toimitetaan, liittyvät näihin reaktioihin. Eli jos jäsenvaltio raportoi enemmän, niin saattaa olla, että niin ehkä nyt epäsuoraan vastaan myöskin teille. Saattaa olla, että se johtuu siitä, että siellä on enemmän petoksia, eivät he raportoi petoksista, jos sellaisia ei esiintyisi. Mutta ensinnäkin se osoittaa, että siellä ollaan sitouduttu raportointiin ja havainnointiin ja reagoimiseen, mikä on erittäin tärkeää. Eli mitä jossain tapauksissa on nähty, on jäsenvaltiot, jotka ovat aktiivisempia. Olen huolissani enemmän jäsenvaltioista, jotka eivät raportoi, ja olen enemmän huolissani jäsenvaltioista, Voitte katsoa lafinkin raporttia viime vuodelta. Eli jokaisen jäsenvaltion osalta on kerrottu, kuinka paljon yhteydenottoja tulee yksityishenkilöiltä ja sitten toimielimiltä. Jäsenvaltiolla on ongelmia, jos siitä jäsenvaltiosta tulee paljon yksityisiä ilmoituksia ja vähän tai ei ollenkaan sitten julkisista instituutioista, koska tällöin viranomaiset eivät asiassa reagoi näihin ongelmiin. Eli joissain jäsenvaltioissa, kuten sanoitte, on enemmän suosituksia. No, tämä koskee nyt yhtä vuotta, eli tilastollisesti se ei välttämättä ole merkittävää. Ja tämä nyt ei ole mikään trendi. Eli tärkeää on että jäsenvaltiot havaitsevat, raportoivat, vievät asioita oikeuteen ja reagoivat. Ja Olaf toimii samalla tavalla. Eli emme nyt tarkkaan voi tietää, kuka on kaikkein pahin, eikä se välttämättä ole niin tärkeääkään. Tärkeää on, että asiat havaitaan ja niihin reagoidaan. Eli tietoisuus jäsenvaltiossa lisääntyy sekä yhteistyössä Olafin kanssa ja sitten raportoinnissa. No ehkä yksi jäsenvaltio on poikkeus tässä suhteessa. Sitten joitain jäsenvaltioita vielä on, jotka vielä eivät toimi ihan kunnolla, mutta tässäkin asiassa on tapahtunut parannusta. No sitten tämä yhteinen määritelmä, Pachitis. No vastaisin, että PIF-direktiivi huomattavasti parantaisi tilannetta, eli että oltaisiin johdonmukaisia kaikkialla Euroopassa ja yhteisellä tavalla myöskin reagoitaisiin sitten näihin rikosasioihin – ja tästä me olemme samaa mieltä. Eikä minun varmaan tarvitse teitä tähän kehottaa, mutta tämä olisi tärkeää. Meidän täytyy muistaa, että me voi nyt hyödyntää 95 vuodelta peräisin olevaa sopimusta Eli se on täysin mahdotonta. Ja minun teitä tarvitse tästä vakuuttaa, mutta tämä viesti on lähetettävä eteenpäin. Sitten Sarvamaa. En nyt sanonut, että kaikki on kunnossa. En minä ole sellainen ihminen. Mutta sanoin, että vuoden 2013 tilanne ja kerroin myöskin tämän vuoden tilanteesta hetken kuluttua. En nyt sanonut, että tilanne on kunnossa, koska en minä ole sellainen ihminen, joka haluaa vastata kysymykseen, että miksi tehdään näin. En minä lähde tulkitsemaan muiden tarkoituksia, varsinkaan valvontakomitean. Eli en lähde tulkitsemaan, miksi se on toiminut jollain tavalla. Mutta minun täytyy antaa teille tiedot, ja näin minä tein. Eli nämä olivat vuoden 2013 tiedot, mutta kerron myöskin vuodesta 2014. Vuonna 2013 me vastasimme kaikkiin tiedonsaantipyyntöihin. En muista paljonko niitä oli, mutta kyse on tiedoista ja faktoista. Ja ne ovat faktoja. Me saimme X pyyntöä, en nyt muista montako. Ja ne kaikki, siis 18 tapausta ja 100 tapausta pyynnön pohjalta ja sitten muita oma-aloitteisesti. Näin oli tarkoitus tehdä, näin meillä oli velvollisuus tehdä ja näin me toimimme. Nämä ovat faktoja. Ja sitten sopimme näistä työjärjestelyistä. Meillä oli työjärjestelyitä sovittu vuonna 2010 ja sitten sanottiin, että laaditaan uudet säännöt, nyt meillä on uudet säännöt, ja sitten 2014 sanottiin, että me haluamme taas uudet. Sanoin, että selvä, mutta viime vuonna me annoimme heille kaikki pyydettyt tiedot 2014. He kävivät täällä jo kaksi kertaa. Minä en ole täällä käynyt niin paljon, Ehkä teille ei ole kaikkia vastauksia, mutta voin kertoa ne myöskin yksityisesti tai ei julkisessa kokouksessa. Olemme vastanneet faktoin ihan lyhyesti. Siis tänä vuonna vain neljä pyyntöä on tullut, jotta saisi kaikki tavaukseen liittyvät asiakirjat täysimittaisesti käyttöönsä. Ne tulivat huhti kesäkuun aikana Kyse oli säädöllisistä tapauksista ja neljästä tapauksesta yhteen vastattiin. Ja kaikissa tapauksissa tehtiin huomioita, koska pyynnöt, pyyntö ei ollut esitetty oikealla tavalla, vääriä lukuja tai jotain, pyydettiin jotain tietoja, joita ei ole olemassakaan. Eli me vastasimme Yhdessä tapauksessa saimme vastauksen takaisin yhdeltä esittelijältä, eli se nyt on jo hoidettu 12. heinäkuuta. He ymmärsivät tämän ja sanoivat selvä, ja sitten annoimme heille näitä tietoja. Eli yhteen pyydöstä on vastattu. Ja sitten 30 kaksi tapaustiedostoa avattiin heille. Muiden kolmen osalta me vielä odottelemme heidän vastauksiaan huomioihimme. Me emme ainoastaan esittäneet huomioita, vaan myöskin selitimme, millä tavalla pitää pyytää, jotta saa näitä tietoja ja odottelemme. Eli kolme vastausta. Yksi kesäkuulta, yksi heinäkuulta ja kolmas sitten myöskin heinäkuulta. Ja muistutin viime viikolla kirjalle, että jos haluatte näitä tietoja, niin vastatkaa. Mutta kesäkuun jälkeen ei ole saatu mitään vastauksia heiltä. Eli ei, etten, me haluaisi antaa näitä tietoja. Ja tämä koskee vain täysimittaista saatavuutta. Muissa tapauksissa on automaattinen tieto tilastotietoihin järjestelmässämme. Eli tämä vastaa sitten siihen, mistä tekin kysyitte. Eli he voivat katsoa näitä tilastotietoja, ei niihin tarvitse pyytää mitään pääsyä erikseen. Heillä on automaattinen pääsy jo itsestään. Emme tiedä, käyvätkö he katsomassa näitä tietoja. Sieltä löytyvät kaikki tilastotiedot. Ja sitten tulee satoja raportteja, kuten asetuksessa on todettu. Nyt sitten halutaan muuttaa työjärjestelyitä Selvä. Olen jo sanonut, että jos jostain mistä on sovittu, ei enää tunnu riittävältä tai hyvältä, niin sitten me olemme valmiita kuuntelemaan muita ehdotuksia ja keskustelemaan ja hyväksymään niitä. Mutta emme ole kuulleet kuitenkaan, että olisi oltu tyytymättömiä tämänhetkisiin järjestelyihin. Eikä ehkä saamme jotain ehdotuksia, uusia ehdotuksia ja se on ihan mahdollista, että sovimme paremmasta työjärjestelystä. Mutta tällä hetkellä minun täytyy pitää kiinni tämänhetkisistä säännöistä, mutta me olemme avoimia muuttamaan niitä tarpeen mukaan. Sitten ajalla. Eli tulevaisuudessa no meillä on näitä kumppaneita kaikissa jäsenvaltioissa. Nämä uudet jäsenvaltiot joutuivat näin toimimaan päästäkseen Euroopan unioniin. Ja vanhat jäsenvaltiot sitten, siellä ei tällaisia yhteyspisteitä ole, mutta voin kertoa, Meillä on nyt kokemuksia uusista jäsenvaltioista viime vuosilta, siis Romaniasta ja Bulgariasta. Ja nyt sitten sitten odotamme, että sama tapahtuu kaikissa jäsenvaltiossa. Joissain jäsenvaltioissa näitä tarvitaan vielä enemmän federaalivaltioissa tai jollain saarilla. Meidän on hiukan vaikeampi löytää jotain yhtä, yhtä lukua, vai täytyykö käydä sitten 89 osavaltiossa tai Isossa Britanniassa. Eli meillä on korkeita odotuksia, ja kun katsotaan millaisia kokemuksia on uusista jäsenvaltioista, niin uskon, että tämä parantaa mahdollisuutamme toimia jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa niin kuin yleensä teemme. Tämän valintamenettelyt helmikuussa 2012 luotiin yksikkö, johon on viitattu jo monta kertaa. Sitä ennen, niin kuin saksalaisessa lehdessä äskettäin kirjoitettiin, ennen kuin oli 150 ihmistä, jotka tekivät valintoa, nyt niitä on 18. Eli tämä valintayksikkö näiden tietojen suhteen. Siellä 28 ihmistä, päteviä ihmisiä, siis kukaan ei ole synny pätevänä, niin kuin Italiassa sanotaan, mutta heidät on koulutettu, ovat juristeja, ovat tutkijoita eri aloilta, eri maista, heitä on 28, mutta toisin kuin ennen, he hoitavat vain valintoja ja tästä syystä valinnat hoidetaan paljon nopeammin kuin aikaisemmin. Ne, jotka hoitivat valinnan, heitä oli 150, mutta olivat itse tutkijoita, eli he tekevät tutkimusta ja sitten valitsivat näitä tietoja samanaikaisesti. Ja siellä oli vääränlainen sekoitus, kun ajatellaan valintamenettelyä ja sitten tutkimusta – ja tätähän kritisoitiin, ehkä muistatte. Ja myöskin valvontakomitea arvosteli tätä, koska valintavaiheessa ei ole tarkoitus tehdä tutkimusta. Eli meillä on erikoistunutta henkilöstöä, joka hoitaa valinnan. Ja näin on huomattavasti saatu lyhennettyä tätä aikaa, joka keskimäärin kuluu valintavaiheessa. Tällä hetkellä trendi on hiukan nousussa, koska meillä on samat henkilöt ja joka vuosi on 10-20 prosenttia enemmän näitä tietoja. Eli työ on todella raskasta, mutta työn laatu on hyvä. Ja meillä on nyt myöskin parempi rakenne yksikössä. Meillä on yksikön päällikkö, varapäällikkö kolme sektorin päällikköä. Eli me teemme työtä olemassa olevilla resursseilla, mutta tulokset ovat hyviä. Ja sitten asia, joka ei nyt tullut esille, mutta hän viitattiin, ei ole se, että meillä olisi kahden kuukauden kynnys ja sen jälkeen sitten täytyy sulkea valinta. Meillä on tavoitteena toimia kahden kuukauden sisällä ainakin 75 prosentissa tapauksia. Ja nyt tämä on melkein saavutettu, eli 25-27 prosenttia kestävät yli kaksi kuukautta, mikäli tarpeen. Eli nämä ovat todellisia lukuja, eivätkä seuraamusta mistään tietystä määräajasta. Sitten puhuitte näistä 54 prosentista. Se tuli esiin myöskin muissa puheenvuoroissa. Mielestäni tämä on ihan hyvä kokonaislukema, kun ajatellaan näiden tutkimusten tuloksia, mutta sitä pitää vielä parantaa kuten De Jongkin totesi. Eli tätä pitää vielä parantaa. Ja siksi me teemme tätä työtä jäsenvaltioiden kanssa. Kuten näette, 54 prosenttia se koskee kahdeksan vuoden kautta 2006 2000 13 loppuun asti. Eli nämä ovat tuloksia työstä, jota Olaf on tehnyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. No, tässä on tutkimusaika ja sitten on suositus ja sitten kansallinen viranomainen voi tehdä päätöksen ja sitten saadaan nämä tulokset Ja lopuksi, eli toivottavasti tämä ainakin osittain vastasi myöskin De Jongin kysymykseen. Meillä on jo nyt kahden välinen työryhmä Olafin ja jäsenvaltioiden välillä, mutta kuten sanoin, syyttäjä on myöskin riippumaton. Myöskin jäsenvaltioissa voi kuulla, että vaikka Milan on syyttäjä, ei ole riippuvainen Rooman syyttäjästä. Eli jäsenvaltioiden välillä on hiukan eroja, mutta myöskin on sisäistä riippuvuutta näiden syyttäjien välillä. Joka tapauksessa tätä työtä nyt tehdään. Toivottavasti olemme tästä oppineet ja jäsenvaltiot Sitten Arno esitti yksinkertaisen kysymyksen, johon on vaikeampi vastata. Mutta yksinkertainen vastaus. Voin kertoa tästä sitten myöhemmin tarkemmin, jos haluatte. Tässä on nyt vähän kumpaakin. Eli on lisää tulevia tietoja ja sitten on lisää suosituksia, mutta tässä on yhteys. Mitä enemmän saadaan tietoja, sitä enemmän on tutkimuksia ja mitä enemmän on tutkimuksia, niin sitä enemmän voimme tehdä suosituksia. No sitten menestystaso, onko indikaattoreita lisäpetoksista? No sekä että, kumpaakin. Ja sanoisin vielä, että on enemmän tulevia tietoja, koska kun aika kuluu, niin meidät tunnetaan yhä paremmin myöskin kansalaisten tasolla joissain jäsenvaltioissa. Me saamme tietysti jäsenvaltioista yhä enemmän tietoja ja ehkä meihin luotetaankin enemmän ja siksi saamme lisätietoja. En tiedä, onko tässä nyt suora yhteys, mutta Olafin suurempi rooli EU:ssa ssa ja sitten savukkeet. Tämä on nyt viimeinen. En nyt katsonut kelloa. Voimme tehdä monia asioita, koska tämä on valtava aliarvioitu ongelma, koska aina puhutaan petoksista, mutta eivät nämä kaikki suositukset liity petoksiin, vaan siellä voi esimerkiksi tupakkaan liittyviä kysymyksiä. Eli jos on Saksan tai Italian osalta enemmän tapauksia, niin ei tarkoita, että siellä on enemmän petoksia, vaan siksi, että siellä toimitaan esimerkiksi savukkeiden salakuljetuksen suhteen. Tästä on haittaa jäsenvaltioille ja EUlle. Eli pöytäkirja, joka on tullut WHOsta savukkeiden salakuljetusta vastaan. Eli tämän maailmanlaajuinen sopimus ja sen täytäntöönpano on sitten haaste seuraavina vuosina. Ja siihen liittyy myöskin savukkeiden jäljittäminen ja koneet, joilla savukkeita tehdään. Ja se olisi valtava askel eteenpäin, jotta voidaan ennaltaehkäistä salakuljetusta. Ja sitten meillä on suuria ongelmia, joista myöskin puhutaan, eli laiton tuotanto laittomissa tehtaissa EUn ulkopuolella. En nyt mainitse mitään maata, mutta EUn ulkopuolella lähellä itärajaa. Eli siellä on ongelmia. Me teemme kovasti työtä ulkosuhdehallinnon kanssa ja näiden maiden kanssa. Eli tämä on poliittista työtä myöskin komissiolle ja Olafille jotta voidaan vähentää tätä laitonta tuotantoa savukealalla, jotka sitten salakuljetaan Eurooppaan. Ja sitten, eli me, y, niin. Kiitämme teitä, mutta te puhuitte nyt 25 minuuttia putkeen ja haluan kiittää kiittää kaikkia osallisia tässä talossa ja muissa instituutioissa aina siitä, kun puhutaan lyhyemmin asioista. Nyt tämä arviointi, viimeinen tilasto vuodelta 2009, seminaarin minä olen tälle valiokunnalle, jossa siinä tuli 80 prosenttia tuomioita Olaf-tapauksessa. Jatkamme joka tapauksessa keskustelua ja jos nousee esiin kysymyksiä, käännymme kirjallisesti teidän puolenne. Kiitos siitä, että olitte paikalla vielä myöskin hyvää toipumista kerran komission jäsenille ja nyt siirrymme seuraavaan kohtaan, joka liittyy Schengenin tietojärjestelmään. Tästä vastaava tietosummistumien jäsen on Pietro Russo, ainakin hänelle välittömästi puheenvuoron. Merci, madame le président. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Rouva puheenjohtaja, hyvät kokobon jäsenet, hyvät naiset, kokobon jäsenet, viime toukokuussa me olemme julkaisseet erityiskertomuksen, joka käsittelee Schengen tietojärjestelmää kakkos, kakkosukupolvea, siis kakkonen. Tämä Schengen-tietojärjestelmä, äh, se on 95, että poliisilaitos, tullilaitos ja muut käyttävät kautta Schengen-alueen. Siinä on tietoja, tunnusmerkkejä, henkilöistä, jotka epäillään vakavista rikoksista tai epäillään, että heillä ei ole oikeutta saapua tai oleskella Euroopan maaperällä. Siinä on myöskin tunnusmerkkejä ja kadonneesta tai varastetusta tavarasta. 2001 komissio päätti että päätti siis kakkosjärjestelmästä, jonka kehittäminen annettiin komission tehtäväksi. Äh, siis kakkosen päätarkoite oli mahdollistaa järjestelmään yhteiskäyttö ja haluttiin myöskin hyödyntää tuoreinta teknologiaa ja lisätoimintoja. Tuomioistuin tutki, toimittiko komissio järjestelmä aikatauluissa ja noudatettiinko kustannusarvioita. Se myös tutki, oliko siis, siis järjestelmää varten käytössä perusteellinen toimintasuunnitelma ja käytettiinkö sitä. Ja äh, tuomioistuin ei ole kuitenkaan tehnyt ATK-järjestelmän auditointia tai arvioinut sen laatua komissio toimitti keskusjärjestelmän kuusi vuotta myöhässä ja kustannukset ylittävät kahdeksan kertaa alkuperäisen talousarvion. Tuomioistuimen aha, tutkimusta osoittivat myös, että tämä hallinta oli aika huteraa ja tässä oli myös heikkeyksiä, jotka vaikuttivat projektin hallin, hallinnointiin. Ne vaikuttivat erityisesti ensimmäisen osan toteutusvaiheessa vuoteen 2009. Alkuperäinen määräaika oli epärealistinen, ja siis kakkonen kärsi siitä, että projektitiimi oli alamittainen tarpeisiin nähden komissiossa. Järjestelmän vaatimukset kasvoivat hankkeen edetessä – käyttäjien tarpeen mukaan, eivätkä ne ole riittävän vakpaita ennen vuotta 2010. Ää, tässä suhteessa täytyy todeta, että järjestelmän kapasiteetti on nyt paljon isompi kuin 2001 suunniteltiin. Siis kakkosessa on komission kehittämä keskeinen osa ja sitten kansallisia osia, jotka Schengen-maat ovat luonneet. Keskusjärjestelmän alkuperäiset arviot suuntaantavasti arvioivat, pahasti aliarvioivat tarvittavat investoinnit. Siis kakkosen kokonaiskustannukset olivat noin 500 miljoonaa, 192 miljoonaa keskusjärjestelmästä – ja 330 ylitettiin kansallista järjestelmiltä. Ja siis kakkosen hyöty oli vähemmän relevanttia, kun siis ykköstä oli laajennettu uusiin maihin 2007. Ja vaikka kustannukset ja hyödyt muuttuivat, niin komissio ei arvioinut hankkeen kustannustehokkuutta uudelleen. Komissio sitten kuitenkin kokemuksia projektien ensimmäisestä vaiheesta. Ja se johti siihen, että 2013 helmikuussa siis kakkonen toimitettiin. Ja joitakin läksyjä, siis kakkosesta on otettu huomioon seuraavissa isoissa IT-hankkeissa, kuten älykkäiden rajojärjestelmässä. Tuomioistuin, kuten yleensäkin, on havaintojen joukossa myöskin useampia suosituksia tekojärjestelmän kehittämiseen liittyen silloin, kun kysymys on suurista hankkeista. Ja ne on toimitettu komissiolle. Rouva puheenjohtaja, näistä herrat, kiitos huomiosta. Olen käytettävissänne vastatakseni kysymyksiin. Kiitos ainakin välittömästi puheenvuoron kollega Holmaerille. Kiitän häntä kärsivällisyydestä, koska hän joutuu jo pikaisesti lähtemään täältä. Monika, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, kiitokset. Hyväksyttiin se, että minulla on kiire, nimittäin joudun neuvottelemaan parlamentin budjetista ja tässä syystä joudun lähtemään täältä budjetinvalvontavaliokunnasta aika pian. Haluaisin aluksi selvästi kiittää tilintustuomioistuinta täsmällisestä ja kattavasta työstä ja haluaisin samalla myös sanoa selvästi, että kun äh, usein täällä on erilaisia kommentteja on kuultu, että tarvitaanko siis kakkosta ylipäätään vai ei poliittisesti katsotaan soitella tarpeellinen, vaikka se on pantu toimeen kaikkea muuta kuin optimaalisesti, vaikka laskennallisesti siis ykkösen sen One for All järjestelmän avulla olisi parannettu. Se olisi kuitenkin ollut hallituksen järjestelmä, joka olisi ollut riippuvainen yksittäisesti jäsenvaltioista eikä sitä olisi tullut <clears throat> yhteiseurooppalaista hanketta, jossa olisi ollut asianmukaiset tekniset edellytykset, joten siinä mielessä siirtyminen siis kakkosjärjestelmään oli järkevää. Järkevää kuitenkaan ei ole ollut, mikä on esimerkki toimeenpanon toimeenpanosta myöskin muissa suurissa hankkeissa. Ja siksi olenkin selkeästi suosituksiin muotoillut sen, että on välttämätöntä, että ennen kuin tällainen suuri hanke käynnistyy, ylipäätään mietitään, mitä halutaan aloittaa, täytyy tunkea vaatimukset, joita jäsenvaltiot esittävät. Jäsenvaltioiden täytyy myöskin tämän mukaisesti toimia, ja jos emme tämän mukaisesti toimisilla pitää olla seurauksia. Ja jo alkuvaiheessa oli välttämätöntä ryhtyä, että vaikka tietykään täysin, miltä se näyttää, ja sitten tietokoneella ja ohjelmistolla ei voi välttämättä sanoa, että minä haluaisin tietyllä tavalla, vaan pitää olla selkeät vaatimukset. Määritelmät koskevat vaatimuksia, joista nämä tulevat täysin kattavat, aikaan niin syntyy ongelmia, ja aikaan komissio ei ollut valmis eh, jo tuolloin aavistettuja rahoituksellisia vaatimuksia, joista saatiin olettaa, että ne tulisi siis suuremmat, että komissio ei tunnustanut tätä, mikä ei suinkaan liittynyt niinkään siihen, miten toteuttava osasto oli vastaan tästä, vaan nimenomaan budjettiosasto, joten ali, täällä oli alirahoitettu talousarvio, tämä on poliittinen arvio, jonka tässä teen, jolloin silloin on vaikea käynnistää tällaista hanketta. Sen lisäksi on välttämätöntä, että on riittävästi myöskin asiantuntijoita, jotka myöskin komission sisällä hallitsevat asiat ja heidät täytyy vetää mukaan tällaiseen hankkeeseen, jotta hanke voidaan asianmukaisesti panna toimeen, koska muuten yrityksiltä, jotka saavat toimeksiannon, ovat tilanteessa, jossa minä olen täysin riippuvainen niistä, kun ei toisella puolella ole asiantuntijoita, jotka tuntevat asian. Tässä nousi myöskin esille ajatus neuvoston sisällä ja komissiossa, että ohjelmaa laajennettaisiin. Se merkitsee sitä, että sisältäisiin uusia teknisiä vaatimuksia, mikä on johtanut lisämutkikkuuteen. Ja meidän kannaltamme mutkikasta on se, että komissio ei suinkaan offensiivisesti ole tässä nyt ollut mitenkään avoin, vaikka olemme pyrkineet saamaan tietoa Olin noin sitä kollega Carlos Coelho on täällä, joka vuosikaudet on kärsinyt asian parissa. Ja voimme tulla, olemme yhdessä pyrkineet löytää mahdollisuuksia ohjata komissio oikealle tielle, että se toimisi avoimesti niin, että se myöskin osoittaa, mitä ovat ongelmat, niin että voitaisiin toteuttaa tämä hanke menestyksekkäästi. Myönteisesti haluaisin todeta, että olen kiitollinen komissiosen Malmströmille, että hän on sitten ottanut tämän asian omaan hoitoonsa niin, että asiat ovat sitten päässeet eteenpäin, koska haluttiin tällaista eurooppalaista hanketta. Ja jos on välttämättömiä eurooppalaisia hankkeita ja niitä ruvetaan käsittelemään harrastelijamaisesti, niin hän on aina ollut todellakin meidän puolemme. Asioihin pitäisi tarttua järkevästi. Nyt on suosituksia, suosituksia, toi, jotka ovat siis osittain myöskin tilastustuomioistuimelta on niitä omattanut tähän, mutta sen lisäksi on myöskin muotoillut sellaisia suosituksia, että esimerkiksi jokainen suurempi IT-hanke, joka tulevaisuudessa toteutetaan, silloin pitäisi suuntautua IT governance-menettelyjen mukaisesti ennen kaikkea, kun meillä on oma pääosastomme, joka on erikoistunut informatiikkaan ja ohjelmointiin, se pitäisi vetää mukaan tällaisiin hankkeisiin, niin että myöskin pääosastojen sisällä pitäisi toimia joustavasti, mitä tulee asiantuntijoihin, ja pitäisi voida myöskin ottaa mukaan asiantuntijoita ulkopuolelta. Toiseksi on välttämätöntä, että jäsenvaltioilta alusta asti vaaditaan selkeää määritelmää siitä, mitä he haluavat ja mikä sisällisesti on toivottua. Sen lisäksi on luonnollisesti myös välttämätöntä tässä tapauksessa, että kun tapahtuu tällainen kilpailutus, ei saa olla niin, että aina ollaan sidottuja vain yhteen ainoaan yritykseen, niin että niin minä olen kohdassa 15 muotoilu siitä, että maassa pitäisi miettiä sitä, pitäisikö artiklan 134, 134 1b muotoilla uudestaan tai korjata. 134 artiklan 1 kohta B on luotu sitä varten, että jos on vakuuttunut siitä, että yksi tekninen ratkaisu on parhain, voi silloin keskittyä tähän tekniseen ratkaisuun. Ei ole ajateltu niin, että harrastelijamaisilla kilpailutuksilla sitten jälkikäteen sitoudutaan tiettyyn yritykseen, joka ansaitsee aina lisää rahaa joka ikisellä virheellä, jonka se tekee. Eihän tätä näin ole suunniteltu. Ja tässä syystä jo on sanottava selvästi, että ei jälkikäteen saa joutua pakkotilanteeseen, vaan tavallisesti järjestelmät pitäisi kilpailuttaa tällä tavalla rakennuspala, rakennuspalalta. Näiden rakennusolojen pitää olla yhteensopivia ja avoimia ja täytyy olla mahdollista, että jokin muu yrityskin voi saada toimeksiannon jossakin vaiheessa, jos halutaan lisätä uusia osia tai jos on virheitä olemassa olevissa osissa. Ja lopuksi epämiellyttävää on se, että sopimuksen kohdassa, jossa puhutaan näistä ähm, mahdollisista sakkorangaistuksista, niin se on muotoiltu niin, että nämä yritykset ovat olleet todella onnekkaita, ne ovat joutuneet maksamaan edes mitään rangaistusmaksuja. Tämä ei kuitenkaan ole myöskään ihanteellista yritysten kannalta, mitä me emme, koska me emme ole tienneet, mitä me olemme halunneet sisällöllisesti, joten tämä kaikki on organisoitu kaikkea muita kuin ihanteellisesti, ja, ja kuitenkin kysymys on tärkeimmistä asioista, joita Euroopan unionissa tarvitaan. Nimittäin tällä taistellaan terveysrikollisuutta vastaan ja tällä käsitellään tietoja, joita täytyy voida käsitellä luottamuksellisesti. Minun suositukseni, sanon tämän selvästi, niissä ei oteta sellaista, tehdä sellaista johtopäätöstä, että tällaisia hankkeita ei enää pitäisi toteuttaa, vaan vaaditaan, että mitä tehdä hyvin ja täsmällisesti, niin että voimme osoittaa yleisölle, että komissio ja Euroopan taso hallitsee nämä asiat. Muut kohdat ovat luettavissa suosituksissani. Niin minusta se, mikä on mennyt vikaan, pitäisi ottaa syyksi, ottaa opiksi tulevia hankkeita varten tai sellaisia hankkeita varten, jotka ovat suunnitteilla tai joita ollaan toteuttamassa. Tämä on minun toiveeni ja kiitän vielä kerran painokkaasti tilintarkastustuomioistointa täsmällisyydestä analyyseissä. Ennen kaikkea tämä hyödyttää tulevia hankkeita. Kiitos. Tästä seuraa kysymys sitten jälleen kerran siitä, kuka on vastuussa. Kolika Koelju on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Thank you so, thank you, thank you so much. Kiitoksia puheenjohtaja tästä puheenvuorosta. Haluaisin muistuttaa kollegoita, että parlamentti pyysi tilintarkastustoimintaa tekemään tämän tarkistuksen. Me ymmärrämme, että tämä on järjestelmä, jota me tarvitsemme yhteistyössämme, jotta voimme varmistaa, että rajamme ovat turvalliset. Mutta se tapa, jolla järjestelmää on hallinnoitu, sitä ei pitäisi enää toistaa. Ja kiitän tilintarkastustuomioistuinta tästä kertomuksesta, koska Toivon, että komissio ei enää tee samoja virheitä. Myöskin haluan kiittää Holmaeria. Hän on tehnyt hyvän mietinnön ja hyviä ehdotuksia ja suosituksia. Hän on ihan oikeassa, kun hän korosti sitä, että alusta pitäen hanke oli huonosti suunniteltu. Ensinnäkin ensimmäinen tarjouskilpailu järjestettiin ennen kuin parlamentti oli hyväksynyt oikeudelliset välineet. Eli parlamentti oli yhteispäätösmenettelyssä luomassa tätä järjestelmää ja ennen kuin parlamentti sai sanansa sanottua, niin komissio käynnisti jo tarjouskilpailun. Sen jälkeen komissio alkoi tehdä kaikkea, no ei nyt sano jäsenvaltioita vastaan, mutta jätti ne huomiotta. Nyt puhutaan sisäisestä turvallisuudesta, jäsenvaltioiden mukanaolon pitäisi olla selvä alusta pitäen. Ainoastaan kun kaikki tekevät yhteistyötä, niin silloin pystytään ratkaisemaan ongelmia. Kuten Holmeier sanoi, tapauksissa pitää olla varovaisia, kun näitä hankkeita aloitetaan. Meidän täytyy heti alusta pitäen tietää, mitä haluamme tehdä jotta voidaan välttää tällainen rahan käyttö. Ja myöskin haluaisin korostaa, puheenjohtaja, sitä, että tilintarkastustuomioistuin totesi, että komissio ei antanut riittävästi henkilöstöä. Kyse ei ole pelkästään määrästä, vaan myöskin laadusta. Komissio sitten kansallisvapauksen valiokunnassa totesi, että heillä ei ollut inhimillisiä resursseja, joka olisi pätevää ja joka pystyisi hoitamaan tämän tason tietokantaa. Ja toivottavasti tulevaisuudessa nämä ongelmat voidaan hoitaa. Ja lopuksi Monika Holmeier on myöskin oikeassa, kun hän puhui avoimuuden puutteesta. Alusta lähtien tiedoissa, joita olemme pyytäneet joskus kolme neljäkin kertaa. Olemme pyytäneet lukuja ja miksi sitten tietoja estettiin, miksi oli ongelmia komission ja yritysten välillä, se johtui avoimuuden puutteesta sekä parlamentin että jäsenvaltioiden suuntaan. Nyt tilanne ei ole sama ja on hienoa, että järjestelmä toimii hyvin en tiedä, pitäisikö jo nyt alkaa miettiä kolmatta sukupolvea Schengenin tietojärjestelmässä, kuten Holmeier ehdotti, mutta meidän pitäisi kuitenkin ja parantaa mekanismeja, jotta voimme arvioida, ovatko toiminnat tehokkaita, jotta voidaan välttää varojen haaskaus. Kiitos. Thanks a lot. Kiitos. pyytäisin, että esitisitte tämän kertomuksen myös kansallisvalvoksen valiokunnassa, koska on kysymys asiasta, joka on tärkeä myös teidän valiokunnallenne. Ja totta kai meitä kiinnostaa tulevaisuus, mutta meitä kiinnostaa myös menneisyys ja se, miten voidaan välttää tällaisia asioita ja kuka kantaa vastuun tästä varojen väärinkäytöstä. Ja nyt kollega Kinitsi. Grazie Presidente. La eh, relazione della Corte dei... Kiitoksia. Tilintarkastustuomioistuimen kertomus, josta haluaisin kiittää, on varmasti kriittinen kertomus, mutta samanaikaisesti tasapainoinen. Siinä on objektiivisia tietoja ja se osoittaa selkeästi, mistä syistä on ollut viiveitä ja miksi on näitä kustannuksia paljon enemmän. Nehän on paljon korkeammalle kuin alun perin oli kuviteltu työasiakirjassa on sitten, ja haluaisin kiittää tästä esittelijää, se on samanlainen lähestymistavaltaan. No sitten kun käydään läpi tätä työtä, joka liittyy tähän kakkosjärjestysukupolveen, tässä puhutaan eri syistä, jotka ovat johtaneet näihin kuluihin ja viiveisiin. Ja tässä on otettu esityksiin ongelmia, joita komissiolla aluksi oli, jotta se pystyi noudattamaan neuvoston tekemää poliittista päätöstä vuodelta 2001. Ja 2006 sitten päätettiin täytäntöönpanosta Schengen-tietokannasta ja sen toisesta sukupolvesta. Ja kahdessa tiedonannossa komissio kiinnitti jäsenvaltioiden huomioon riskeihin, jotka liittyvät näihin aikatauluihin ja toimiin, joihin olisi pitänyt ryhtyä, jotta voidaan noudattaa aikataulua, mutta näitä toimia ei kuitenkaan toteutettu. Lisäksi on monta kertaa pyydetty, että muutettaisiin vaatimuksia järjestelmässä ja tietojen siirto järjestelmästä toiseen on johtanut myöskin hyvin pitkin viiveisiin. Sitten on myöskin tehty virheitä, kun on katsottu näiden sopimusten toteuttamista. Ne on katsottu esimerkiksi alhaisin hinta ei aina ole voittanut, ja näitä asioita on sitten käsitelty tuomioistuimessa. No sitten henkilökohtaiset tilit, jotka liittyvät lyhytaikaisiin sopimuksiin. Meidän täytyy miettiä nyt vaatimuksia tietojärjestelmässä, joka on tehokas ja joka on oikeudessa viranomaisten poliisin ja tulliviranomaisten käytössä Schengen-alueella. Ja näin ollen on myönteistä, että siis kakkonen otettiin käyttöön vuonna 2013 komissio varmasti on oppinut näistä kokemuksista ja miettii nyt hallintatapaa, joka on parempi ja miettii parempaa hallinnointitapaa in, informaatioteknologisille hankkeille. Meidän täytyy lyödä nämä säännöt lukkoon ennen kuin hankkeita käynnetään, muuten emme voi niihin suostua. Kiitos. Kiitos. Nyt komission edustaja eh, sisäasioiden pääosastolta saa puheenvuoron. Thank you. Kiitos. Komissio haluaisi kiittää koko mun jäseniä ja Rova Hornmeieria tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen täsmällisestä läpikäynnistä. Ennen suosituksiin siirtymistä. Komissio halusi sanoa, että siis kaksi alkoi pyöriä 19.2013. Se on erittäin luotettava, virheen sietävä järjestelmä, jossa ei ole mitään merkittäviä ongelmia Euroopan ja kansallisella tasolla. Jäsenvaltiot pyrkivät hyödyntämään sitä mahdollisimman hyvin, mikä näkyy siinä, että hälytysten määrä on kasvanut kuudella miljoonalla viime vuonna. Siis kakkosen liittyy kattava arvio 2016 ja oikeusperusta vaatii sitä. Tilintarkastustoimistamme kertomus antoi komissiolle hyvän mahdollisuuden arvioida kaikkia tekijöitä ja äh, oloja, jotka vaikuttavat siksi kakkosen. Me olemme oppineet tästä läksyjä, johtopäätöksiä äh, on myös tehty koko projektissa ja siksi se onnistui. Komissio ei myöskään täyttömeistuimen lähestymistä päin menettelyä. Se kiinnitti vain vähän huomiota tähän poliittiseen ja institutionaaliseen ilmastoon, siis kakkosen kehityksen ympärillä. Ja tulokset perustuvat erittäin pieneen sidosryhmämäärään, joka oli erittäin kriittinen komissioon ja niiden negatiivinen suhteen, niiden negatiivisuus vaikutti projektin vaikeuksiin. Komissio on hyväksynyt kahdeksan johtopäätöstä ja 2010 tämä on jo todettu siis kakkoseen liittyen ja on haluttu perustaa virasto, jolla luodaan isoja yhteenliittyneitä järjestelmiä politiikka-alueella ja tämä alkoi 2011 onnistuneen toimintaansa. Tuomioistuimme tulokset jaetaan muiden pääosastajan kanssa teknisellä johtotasolla ja levitetään myöskin asianmukaisille virastolle EU-liisalle muun muassa sopivien verkostojen kautta. Painottaisin kuitenkin projektin ainutlaatuisia piirteitä. Neuvosto päätti siis kakkosen kehittämisen omasta aloitteesta – ilman komission ehdotusta tai parlamentin syötettä. On paljon vaatimuksia tai alussa ajateltu ja niitä sitten lisältiin projektiin kuluessa ja neuvosto ei niitä budjettia tai valmistuspäivämäärää mietittäessä ajateltu. Komissio kiinnitti jäsenvaltioiden huomioon 2003, että takarajaa aiheuttaa riskiä ja, sitä, ja mit, te olette siihen, mitä vaatimuksia pitäisi täyttää, jotta takaraja voitaisiin täyttää. Ja näitä ei täytetty. Komissio monen kertaan totesi, että järjestelmä tulisi valmiiksi myöhemmin ja kustannukset olisivat suuremmat kuin ilmoitettu. Ja syy oli se, että vaatimukset merkittävästi muuttuvat. Neuvosto kuitenkin päätti säilyttää siis kakkosprojektiin eikä halunnut jatkaa siis ykköstä vuonna 6. joulukuuta 2001 päätöksessä. Komissio oli mitä roolia tässä projektissa? Ja komissio 2009 helmikuussa totesi, että tämä on ehdoton vaatimus, tämä, tämä siis kakkonen. Kun systeemin vaikutukset, ö, vaatimukset koko ja muuttuvat, niin kontrakt, sopimusten hallinta oli äärimmäisen vaikeaa. Kun sopimusta piti rukata useamman kerran siis kakkosprojektin ajan komissas noudatti rahoituskehikkojen sääntöjä ja neuvotteli budjetin kannalta parhaita sääntöjä mukaan. Ja nyt kommentoisin kaikkein kriittisimpiä suosituksia. Lop... olivat kahdeksan kertaa alkuperäisen budjetin. Vaikka uusien jäsenmaiden liittyminen otettiin huomioon. Ja sitten olemassa oleva järjestelmä päivittäminen vaati oman osuutensa. Ja saman aikaan kuitenkin osa jäsenvaltioista vaativat, että projektin mittaa muutettiin ja järjestelmästä tuli huomattavasti erilainen kuin alun perin suunniteltiin. Ja nyt se oli alun perin suunniteltu 6 miljoonalle tietoille ja nyt se on noussut 70 miljoonaa ja kapasiteettia on suunniteltu 100 miljoonaa tietoiseen Komissio teki myöskin tällaisen projektin ehtoja noudattamiseen liittyvän testin, jota ei alun perin ajateltu tehdä. Testausvaiheisiin piti myös lisätä uusia tehtäviä, mikä lisää kestoa ja li- lisätehtäviä ja lisäkustannuksia. 2010 uusi järjestelmän siirtämistehtävä, joka vaatii täydellisen turvatallenteen ja myöskin datan siirtäminen kahteen suuntaan, ykkösen ja kakkosen välillä, joka jälleen lisäsi töitä. töitä. Joten projekti eli koko ka- kulkuaikansa. Joten alkuperäisten lukujen vertailu loppulukuihin täytyy tehdä erittäin huolellisesti. Järjestelmä, joka loppujen lopuksi valmistui, on hyvin erilainen kuin se, mikä alun perin suunniteltiin. Komissio toimii transparentisti ja pyrkii antamaan selkeät kuvat kustannuksista annettujen tietojen pohjalta. Tämä tieto on aina seurattavasti kommunikoitu Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Suunnittelu- ja kustannuspuoleen liittyen komissio on aina reivannut kustannusarvioita avainvaiheissa projektissa 2005, 2009 toukokuussa puheenjohtajamaiden kanssa, siis kakkosen tulevia suuntaviivoja käsittelevässä tiedonannossa ja sitten syyskuussa 2010 globaalin aikataulun ja budjetin yhteydessä, siis kakkoseen liittyen. Ja tämän lisäksi jakassa kuusi kuukautta, kuuden kuukauden välillä annettavassa SIS-kertomuksessa kerrottiin SISin kustannuksista ja budjetista, ja SIS 2 oli osa vuosittaista budjettia, ja budjettiviranomaiset pystyvät seuraamaan sitä. Mitä sakkoihin tulee? Öö, sopimusosapuolen korvaukset laskettiin sopimus osapuolen tilanteen läpikohtaisen arvioinnin jälkeen. Ulkoinen oikeudellinen oikeusfirma ja komission oikeudellinen osasto tekivät tämän yhdessä. Ja neuvosteltujen prosessien käyttö ää, niin siihen tämä tekninen lock-in-ilmiö, uran valitseminen tapahtui alkuvaiheessa. Ja, ja sitten kun tuli muutoksia ja vaadittiin lisää ominaisuuksia, niin oli kysymys, päätti, että tämä tekninen login, luk, teknologian lukkoulyminen, sitä tehtiin ainoastaan silloin, kun se oli aivan välttämätöntä. Mitä hallintaan tuli, Näissä no valtioiden asiantuntemista käytettiin projektin alusta lähtien – SIS kakkosen loppukäyttäjien edut olivat täysin SIS kakkoskomiteassa mukana, jossa oli kansalliset jo, projektijohtokunta ja SIS ykkös ja 2 työryhmät. Ja mitä projektihallintaan ja hallin, johtamiseen liittymiseen suosituksiin tulee 2010 IT-hallintaohjelmassa komissio on ottanut Mik- lukuun ottamatta ulkoisten sopimusosapuolten osaanotto näihin hallintoelimiin, mikä voisi olla suositteltavaa, mutta ei niin, että julkisen sektorin edustajien ote höltyy. Olemmeko tehneet tästä johtopäätökset? Kyllä, olemme tehneet. En mäkään ryhdy tällaisiin projekteihin. ennen kuin tekniset ominaisuudet on selkeästi määritelty. Ja oikeudellinen kehikko on molempien osapuolten vahvistama. Tämä tulee RTPRSM muiden motto. Asiantuntemuksen suhteen meillä on nyt EU-Liisa, joka tarjoaa teknistä asiantuntemusta projektialussa, ja toivottavasti tästä järjestelmän kehittämistä. Relaxit on opittu ja toivottavasti tällaisia harharetkiä ei enää tapahdu. Voisiko olla niin, että olemme olleet kahdessa eri tilaisuudessa? Meillä on sellainen vaikutelma, että nämä tämän talon arviot kansallisvapauden valiokunnan ja meidän esittelijämme ja tilantustuomioistuimen havainnot eroavat teidän kommenteistanne perustavanlaatuisesti. Meidän pitää vielä palata tähän asiaan. Minua kyllä kiinnostaa, kuka on näistä viivästymisistä ja korkeista kulusta? jos minä päädyn 190 miljoonaa, kun aloitan 23 miljoonalla, niin se on kyllä jotakin, mitä joutuu hiukan miettimään. Kuka siitä voi olla vastuussa? Ei kysymys voi olla pelkästään olosuhteista tai siitä, että tehdään hiukan erilaisia päätöksiä. Te itse mainititte tämän pääkohdaksi. Mitä te ette tekisi itse uudestaan, siis että siis te henkilökohtaisesti, vaan komissio? Saanko kysyä tätä teiltä aivan suoraan? En halua, että tämä nyt jotenkin päätyi, että kävipä sikävästi. Me emme pysty tällaista selittämään omille valitsijoillemme kotona. Joten pyydäisin teitä vielä tarttumaan tähän uudestaan. Euh, niin nämä rahoituskysymykset, joista puhuitte, täytyy ottaa esille tekniset perimetrit, jotka ovat kehittyneet. Esimerkiksi alkuperäinen summa, kun arvioitiin siis kakkosta, Tarkoituksena oli käyttää viestintä, olemassa olevaa viestintäverkostoa. Jäsenvaltiot päättivät rakentaa yksityisen verkoston, ja tämä vaikutti sitten valtavasti kustannuksiin. Samalla tavalla, kun jäsenvaltiot päättivät valita tietojen siirtojärjestelyn, jonka avulla he saattoivat palata taaksepäin, mikäli asiat menevät pieleen, niin sitten piti kehittää tämäkin erikseen. Eli hyvin paljon kehitystä on tapahtunut näiden perimetrien osalta tämän hankkeen aikana, ja siksi kustannukset ovat karanneet käsistä. Kiitos. Jos ei kollegoilla ole lisäkysymyksiä, silloin antaisin puheenvuoron vielä tinnitustuomistuimelle herra Russolle. <coughs> Merci, madame la Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Sallinette, että onnittelen teitä siitä, että yhtäältä parlamentti ja esittelijänne on, on käytännössä hyväksynyt kaikki auditointimme johtopäätökset ja myöskin myönnän, tunnustan ihan ilolla, että komissio on olennaisesti todennut, että työmme on ihan perusteltua. Emme tätä itse kehu vuoksi tee. Tähän on selvää. Mutta haluaisin sanoa, että Jos en nyt ihan kysymysten järjestystä noudata, niin Alkarova Kinitsistä pohjimmiltaan, että tämä johtuu siitä, että kertomuksemme on sekä kattava että tasapainoinen. Täällä on silmipistäviä ja kiistämättömiä tosiasioita, niin kuin, ja siis kakkosen toimittamisen kuuden vuoden viipymä ja alkuperäisen budjetin kasvu kahdeksankertaiseksi. Ja tämä on todella silmipistävää, ihan kiistatonta. Ja näiden tosiaan syyt ovat toivottavasti kertomuksessa selitetty. Mutta ne, sit näitä, tätä dataa käytetään myös toisessa kertomuksessa. Sellaisia, joka pitäisi vielä tehdä. Kun meillä on erittäin monimutkainen asiakokonaisuus, siellä liittyy paljon herkkiä poliittisia piirteitä. Ja aluksi varmasti on ollut vähän hämmennystä asetusten ja eri toimijoiden toimivallakin suhteen, mutta sanottuani tämän. Pakko on kuitenkin tehdä se johtopäätös, että päävastuu meidän näkökulmasta ja kertomuksesta tämä todettiin. Ja, ja kuten Rouva esitteli, todettaisiin myös päävastuun komissiolle. Aivan kysymys, että pitää aina alle viivata. E, että vaikka tässä on monimutkaisia tekijöitä, niin kertomuksemme on nyt valmis. Ei se järjestelmien spesifioinnin muuttuminen, joka, oli, joka kustannuksia on kasvattanut, vaan päinvastoin. Se on pitkälti tämä johtuu komission huonosta hallinnasta, kun kustannukset ovat kasvaneet. Eli nyt kääntäisin tämän sen toisinpäin. Huonossa 32 englanniksi siteeraisin alkuperäinen 2004 sopimus, joka oli järjestelmään, joka lanseerattaisiin 2006, ja käsittelisi 50 miljoonaa ilmoitusta, ja sitä voitaisiin ilman teknisiä muutoksia kasvattaa sitä vielä eteenpäin. 2007 jälkeen lisätti kasvuaste ja harjoitusten määrä kasvoi merkittävästi, joka johti vaatimusten muuttumiseen kapasiteetin suhteen. Eli tässä nyt mennään ihan toisinpäin, mitä äh, ei Eli se on semmoinen huono hallinta, joka on johtanut näihin ongelmiin. Ka- kaikki tämä ottaa huomioon projektin alkuongelmat. Tarjouskilpailut ja sopimusten loppusumman merkittävä kasvu. Tämä johti tällaiseen lumipaloilmiöön ja huono hallinnan kanssa, joka aiheutti myöhästymiset. Ja kun projekti olisi pitänyt jo loppua, kun se piti olla valmis, niin näin ei ollut käynytkään. Tässä oli vähän ennakoimattomiakin toimia jäsenvaltioiden taholta, mutta varoja pitää käyttää paljon enemmän kuin alkuarvioissa todettiin. Ja siinä oltiin jumissa tilanteessa, ja mä sanoin, että se on laiton mitä substanssiin tulee ja hyvään varainhoitoon tulee, muodollisesti tämä prosessi kulki normien mukaisesti, mutta lukottamatta niitä valintoja, jotka me tässä kertomuksessa kiistan alastamme, niin kuitenkin tässä oli vain yksi sopimus, yksi sopimusosapuoli, niin silloin on todennäköisempää, että kustannuksetkin kasvavat normaalia enemmän ja kun jos mennään markkinoille useamman kerran. Tämähän on ihan kiistatonta. Ja mitä sitten tulee henkilökunnan asiantuntemukseen? Mekin sanomme, että äh, henkilöstömäärät olivat riittämättömät, jonka muodollisesti yhdessä vaiheessa – sopimusneuvottelussa komissio myös, joka lisäsi lähes tuplasi henkilöstömäärän. Ainakin alussa oli myös asiantuntemuksen puutteita. Ja sitten tässä oli tehty lähetettyjä kansallisia asiantuntijoita, mutta tämä ei poista komission vastuuta. Tämä henkilökunnan koordinointi 2009 jälkeen, kun komissio muutti suuntaa ja alkoi hallinnoida projekteja paremmin, niin homma soi paljon paremmin. Sitten muut kysymykset liittyvät tähän aivan kohtaan, jonka, johon jo tässä aikaisemmin puutuin, että Nämä ideat ja jatketaan siis kakkosen puitteissa, tätä olisi voinut miettiä. Mutta nämä viivästymät siitä, että komissio ei ollut tilanteen tasalla, kuten kertomuksessa todettiin. Lopuksi tässä poikettiin komission itse ilmoittamista takarajoista. Olen varmaan nyt käsitellyt jäsenten esittämiä kysymyksiä ja vastannut myös komission huomioihin. Jos jotain lisää halutaan tietää, niin olen käytettävissänne. Je crois que c'est une histoire à suivre. De toute kiinnittämään asioita, jotka tapauksessa pitää seurata. Ja kiitos vastauksista tähän kysymykseen. Ja on hyvin tärkeää. Ja todellakin tullaan järjestämään seurantaa teidän kanssa. Haluaisin kiittää teitä tehdystä työstä. Haluan kiittää tästä kohdasta. Ja nyt tulemme kohtaan 17. Eli taistelu tunnin toiseen kohdistuminen petosten torjunta rikosoikeudellisiin keinoin. Minä haluaisin esittäneen ilmoittaa että valiokunnalle, että ensimmäinen lokakuuta yhdessä kansallisvalvoksen valiokunnan kanssa ja se heidän esittelijänsä Lopetha Kilarin kanssa aloitamme neuvottelut neuvoston, neuvotteluneuvoston kanssa. Neuvottelussa on mukana esittelijä ja varaesittelijä, varjoesittelijät. Ja meillä on jo varattu ensi, näinen tekninen trilogi myöskin yhdessä neuvoston kanssa, jossa käsittelemme asioita. Ilmoitan teille tästä, jos kenelläkin tähän huomautettavaa, niin näin tämä tulee käynnistymään, että tullaan jatkamaan. Siis kaikille asianosaisille lähdetään kutsu ja tietysti pyydetään, että he osallistuvat sitten näihin kokouksiin. Onko tähän kohtaan puheenvuoropyyntöjä? Ei näytä olevan, joten siinä me kohtaan 18. 18 on lykätty seuraavaan siis valtuuskunnan verran Tsekin tasavaltaan, koska valtuuskunnan johtajien Skyer, hänellä on nyt toinen meno samaan aikaan siirrämme tämän seuraaviin kokouksiin. Me tulemme kohtaan 19, erityiskertomus numero 18-2013, jäsenvaltioiden maatalousmenen kohdistamien tarkastusten tulosten luotettavuus. Kysymys on erittäin tärkeästä kertomuksesta ja Tässähän, niin tässähän on kysymys noin 58 miljoonasta eurosta ja tästä, on, tästä vastaava jäsen on Rova Putberg Tiite. Olkaa hyvä. Thank you. Madam Chair, honorable members, ladies and gentlemen. Puheenjohtaja, konearvoiset jäsenet, minulle on ilo esitellä tuomioistuimeen kertomus jäsenvaltioiden tarkastuksista liittyen maatalouden menoihin. Ensiksi vähän taustaa. Jokainen 29 maksutoimistosta tekee kaikista maksusta tarkistuksia, jotta niiden hyväksyttävyys voidaan varmistettua sitten hakijoista tehdään myös tällaisia paikan päällä tehtäviä spot-checkejä. Ja näissä tehdään vuotuinen tilastokertomus, jota itsenäinen lautakunta vielä arvioi ja komissiokin sitä arvioi. Ja komissio käyttää tätä arvioidessaan tätä virheastetta – joka on sen arvio epäsäännönmukaisuuksista sen jälkeen, kun kaikki tarkistukset on tehty, ja se esittää ne, nämä parlamentille ja neuvostolle osana vastuunvapaa menettelyä ja tuomioistuimen johtopäätös on, että nämä raportoidut tulokset ja sen valtioiden tarkistukset eivät ole luotettavia. Heillä on neljä pääsyytä. Näiden spotcheck hankkeen hallinnollinen hallinnointi, jota kaikki jäsenvaltiot tekevät, ne ovat vain osittain tehokkaita, koska epäsäännönmukaisuuksia ei ole havaittu tai raportoitu. Toiseksi useimmat maksatustoimistot eivät varmistaneet, että tilastokertomukset, jotka komissiolle olivat tilastollisesti luotettavia, eivätkä ne tekevät rajoitettuja testejä datan luotettavuuden tarkastamiseksi, koska komission suunt- ohjeet ja jäsenvaltioiden menetelmät ovat ala- rajoitettuja. Tämä ei tarjonnut komissiolle riittävästi takuita siitä, että nämä paikan päällä tehdyt tarkistukset olivat ovat adekvaatteja tai että tilastokertomus olisi luotettava. Ja komission arvioinnissa liittyen tilastokertomuksiin oli puutteita. Jäsenvaltioiden keräävä informaatio ei ollut johdonmukaisesti relevanttia, ajanmukaista ja luotettavaa. Ja komission varmistukset tässä niin tiski, teki, sitten toimistotyönä oli rajoittua. Tämän seurauksena komissiolla ei ollut luotettavaa pohjaa arvioida tätä residuaalista virheastetta, selittämätöntä virheastetta. Ja sen arviot virheasteista eivät ole siis tilastollisesti valideja. Mutta uusi lähestymistapa 2012 lähtien, jossa arvioidaan jokainen maksatustoimisto ja, ja virheasteet korjataan sen mukaan. Tämä on merkittävä parannus. Tunnustamme, että Äh, sertifiointilautakuntien pitää antaa lautakunnassa transaktioiden säännön ja lainmukaisuudesta uusien maatalous, tässä maatalouspolitiikan säännöstä mukaisesti toimisto suosittelee, että maksatustoimistojen pitäisi tehdä tiukempia tarkistuksia. Ja datan verifiointiin pitäisi liittää paremmat ohjeet. Komission pitäisi maksutoimistojen suhteen. Pitää huolta, että tässä on relevanttia, ajanmukaista ja luotettavaa tietoa maksatustoimistoilta ja niiden tarkastuksista, mikä lisäisi jäsenvaltioiden tilastokertomusten luotettavuuden arviointia. Komission pitäisi ryhtyä välttämättömiin toimiin tilastollisesti luotettavien arviointien tekemiseen tästä residuaalista virheasteesta, joka vaati maksatustoimistojen ja sertifiointielinten toiminnan merkittävää parantamista. Ja, dass wir diese Fragen haben. Olkaa varma siitä, että kysymyksiä on. Esittelemme Rova Kadenbach. Aluksi haluaisin sydämellisesti kiittää Rova Putper Kiteä kertomuksesta. Jopa siinä lyhyessä ja jossa hän tämän esitti, hän osoitti, miten järkyttävällä tavalla on havaittavissa, että meillä on yksi kaksivaiheinen järjestelmä, Yksi näistä on jäsenvaltioiden vastuulla ja toinen taso on sitten komissiossa tehtävät tarkastukset. Ja näiden kertomusten osalta voimme nähdä, että tämä toinen taso ei siellä ei tapahdu asia, tarkastuksia asianmukaisesti. Sitä ei voida tehdä, koska tiedot eivät ole luotettavia. Minä olen varajäsenenä myöskin maatalousvaliokunnassa ja olen ollut mukana aluepoliittisessa valiokunnassa. Ja, ja minusta tämä tuki maataloudelle on sitä tukea, josta keskustellaan kiivaasti – ja olen iloinen sitä, että olennaisimmiltaan uuden yhteisen maatalouspolitiikan kautta osa tässä kuvatusta järjestelmästä muutettiin niin, että sertifioinnista vastaavat tahot ovat saaneet lisää vastuuta, mutta olen varma siitä, että tämä yksistään osaltaan mahdollistaa sen, että tulevaisuudessa nämä saatavat tiedot ovat riittäviä ajattelen tilastollista valmistelua. Mietinnössäni olen ottanut esille monia kohtia, jotka nyt on mainittu, ja lisännyt siihen kymmenen muuta suositusta. Olen vakuuttunut siitä, että me täällä, ja ennen kaikkea jäsenvaltiot, meidän täytyy tarttua tähän nimenomaan kohdennetusti, koska ei voi olla niin, että kertomusten pohjalta, jossa puhutaan korkeasta virhetasosta, päädymme tilanteeseen, jossa varoja ei makseta, hankkeita voida panna toimeen, koska silloin tämä kohdistuisi väärään tahoon, ei niihin, jotka ovat todellisia syypäitä, vaan niihin, jotka ovat vastuussa tuotannosta, jotka tekevät hyvää työtä ympäristön elintarviketurvallisuuden parissa. Ja tämä työ se täytyy pystyä turvaamaan asianmukaisella hallinnolla. Ja minun mielestäni emme täällä pelkästään valvontavaliokuntana, vaan myöskin maatalousvaliokunnassa ja ympäristövaliokunnassa me teemme kaikkemme omalta taholtamme, mikä on mahdollista, että jäsenvaltiot ottavat kantaakseen vastuunsa suhteessa veronmaksajiin, mutta myös suhteessa Euroopan väestöön, mitä tulee elintarviketurvallisuuteen ja terveeseen ympäristöön, ja niin vain yhteisessä prosessissa voimme tämän mahdollisimman pikaisesti panna toimeen ja myöskin jäsenvaltioita, jo niitäkin, jotka eivät tota, täytä tehtäviään, muistuttaa siitä, missä verheitä on, koska kokonaisuudessaan tämä arvokas järjestelmä, joka meillä on yhteisen puitessa, se tällaisella epämääräisellä, riittämättömällä tietojen keruulla, perusteettomalla, epäloogisella tietojen keruulla e, erilaisilla järjestelmillä jäsenvaltioissa asetetaan vaaran alaiseksi. Ja Petri Sarvomaa. Kiitos. Olen EPPn varjoesittelijä ja haluaisin kiittää Kutpikyteä. Anteeksi, jos lausuin väärin nimenne. Kiitos myöskin esittelijälle. Tämä on erittäin tärkeä asia. Ensinnäkin tämän valiokunnan ja sitten maatalousvaliokunnan painopistealueet eivät kumua toisiaan millään tavalla, koska minäkin haluan korostaa tiettyjä Agrin esiin ottamia kohtia. Se ei tarkoita, etteikö pitäisi kiinnittää huomiota siihen, että veromakseen varat käytetään oikein, mutta pari asiaa. Me olemme luoneet hirviön. Ja on vaikea nähdä, mistä pitäisi aloittaa, koska tämä myöskin komission vastuulla – varmistaa, että tämä hirviö toimii kunnolla. Ja jos meillä on erilaisia tiedonjyviä sieltä ja täältä, niin sitten on selvää alusta pitäen, että on mahdotonta saada tätä järjestelmää toimimaan. Eli tämä on viime kädessä jäsenvaltioiden vastuu, että sieltä saadaan oikeanlaista tietoa oikeaan aikaan, mutta myöskin komission päässä on varmistettava, että koordinointi toimii, koska muuten jäsenvaltiot eivät millään pysty tätä hoitamaan alun pitäenkään. Sitten on tietojen avoimuuteen liittyvä kysymys, joka on erittäin tärkeä sitten tämän valiokunnan kannalta. Niin kauan kuin me emme pääse näkemään, mitä, missä, millaisia hankkeita ja miksi, niin, mistä nämä siis virheet tulevat, niin sitten me olemme avuttomia. Tämä on siis suurempi kuva. Eli kaikki nämä asiat pitää yhdistää ja tiedoista pitää tehdä meille kaikille avoimempaa. Koordino- komission pitää koordinoida tietoja ja tietojen pitää olla samat, jotka me saamme jäsenvaltioista. Ja vasta silloin voimme vapauttaa viljelijät näistä ongelmista. Yksi esimerkki LPIS. järjestelmä. Jos sieltä saadaan tietoa, niin kuin tilintarkastustuomioistuin jossain tapauksessa on havainnut, esimerkiksi jos on tiheitä metsiä, vaikka siinä pitäisi olla maata, jota käytettiin maanviljelyyn. Tämä on taas esimerkki siitä, millä tavalla kaikki ovat epätoivoisia, miten tämä voi jatkua. Eli jos me luomme tämän järjestelmän, niin täytyy varmistaa, ja, ja komission täytyy varmistaa, että, että niistä on hyötyä kaikille. Eli tässä on siis tämä kokonaiskuva. Mutta tässä nyt tärkeimpiä asioita, joihin tulisi kiinnittää huomiota. Kiitos. Kiitos, näytettiin itsenikin puhelistalle, koska minä olen seuraava esittelijä komission vastuuvapausmietinnön osalta, kun katson näitä tilastoja maksajaviraston osalta vuonna 2013 81 80 on sanonut, että tekee kaiken oikein ja asettanut oman arvonsa mukaan virhetason alle 0 prosenttiin. On yksi valvonta, yksi on valvonta, maksavajärjestö, joka sanoo, että, että se on, tekee virheitä ja se on ainoa, ainoa. Kaikki muut valvontaviranomaiset ovat vahvistaneet maksaja, virast, maksajatahojen tahojen antavat tiedot. Komissio on käytännössä toteuttanut puolet korjauksista, joten en voi luottaa paluintahoihin, en voi luottaa maksavirastoihin. Ja nyt jos olitte yhtä mieltä kanssani, me otamme, teemme harjoituksia, osalta me viisi huonointa käytäntöä ja viisi parasta käytäntöä ja sitten katsomme, mihin tämä johtaa ja tämä tehtäisiin samoin aluerahastojen kuin maatalousrahastojen osalta. Tämä on hyvin tärkeä kertomus. Ja mitä me sitten teemme, jos meidän valehdellaan? Ja tässä on valehdeltu. Mistä se johtuu? Mistä me joudumme tekemisiin näin massiivisten väärien tietojen kanssa? Haluaisin kiittää komissiota siitä, että viime olemme saaneet nämä tiedot, itse asiassa jopa ensimmäisen kerran muuten. Ja jo jos joku ei enää vastausta näitä lukuja halua meille antaa, niin sanon nyt, että se ei tule onnistumaan tällaisia huhuja, mitä on kuultu, niin kuin sanottu. Ehkä komissio haluaa käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chairman, and thank you. Kiitos, rouva puheenjohtaja ja Kaltenbachille ja muille kiitos siitä, että voimme keskustella tästä asiasta. Komissio tietää, että se ei voitaisi luottaa jäsenvaltioiden kontrollidataan. Maatalousmenojen ainoa virheindikaattori niin sen suhteen omat auditointimme osoittavat, että monien jäsenmaiden valvontajärjestelmät eivät täysin noudata sääntöjä, eivätkä ne kaikkia virheitä huomaa. sen pohjalta jäsenvaltioiden tarkastusdata ei ole luotettavaa. Tässä yhteenvetoa komission toimista tämän erityiskertomuksen jälkeen. Parempaa raportointia jäsenvaltiolta. DG Agri otti uuden järjestelmään, joka liittyi yksittäisten kontrollitietojen siirtämiseen ja alue, pohjoisen maksuun liittyvät testit ovat myönteisiä ja tämä tullaan siirtämään yhteisen maatalouspolitiikan menoihin ja maksatuksiin 2014. Tämä vähentää hallinnon taakkaa ja vähentää myöskin virheellisen raportoinnin riskiä. Olennaisesti me pyydämme jäsenvaltiota lähettämään meille kaiken yksilöidyn datan. Me itse prosessoimme sen ATK työkaluilla, joten virheellinen raportointi, sen vaara dramaattisesti vähenee. Ja sen maltti, että hallinnollinen takakin pienenee. Toisekseen. Ja sitten virheasteiden täsmällisempi arviointi. 2014 kertomuksessa sen jälkeen DG Agri on Lortuuden menetelmään virheasteen arvioinnissa, jossa otetaan huomioon paitsi jäsenvaltioiden tarkastusdata, myöskin omien auditointien tulokset, DG Agrin auditointi, tilintarkistustuomioistuminen auditoinnin tulokset ja kansallisten sertifiointielinten auditointien tulokset. Tämä menettely otettiin aluksi suorissa maksatuksissa käyttöön ja noin 70 prosenttia 2012 menoista liittyi siihen. Ja 2013 tätä järjestelmää ulotettiin muuhun ympin maksatuksiin ja erityisesti maaseudun kehittämistoimiin. Komission mielestä tämä ja nyt virheaste 2013 on nyt luotettavasti arvioitu ja antaa toden kuvan kunkin maksatustoimiston tasolla ja mittaa jäsenvaltioiden virheitä maksuissa edunsaajille. Kolmanneksi, sertifioiden syvällisempi arviointi epäsäännönmukaisuuksista ympin uudistuksen osana uusi rahoitusasetus ja vaati enemmän auditointia sertifiointielimiltä ja niitä annat, kun ne antavat lausunnot sääntöjen ja lainmukaisuudesta menoissa. Eli kansallisten auditointielinten täytyy tehdä maksatustoimistojen maksuista edustavan otoksen pohjalta auditointi. Eli 2014 tämä on nyt tehty ja tarjoaa komissiolle lisänäyttöä jäsenvaltioiden kontrollista. Virheasteen parempi arviointi ei riitä, vaan virheiden lähteet täytyy vailla turhia viivästyksiä korjata. Täks, tämän vuoksi valvontadataan käyttö maksustoimistojen virastojen taholla on hyödyllistä, koska voimme tunnistaa virheiden lähteet ja voimme pyytää jäsenvaltioita korjaaviin toimiin. 2013 DG Agrin toimintakertomuksessa saatte täsmällistä tietoa ja ainoastaan virheasteista maksatuksissa. Puutteista, joita on tunnistettu, vaadittavat korjaukset. Samassa mietinnössä saat paljon lisätietoa komission tiedosta, mitä tulee budjetin korjaamiseen, erityisesti nämä nettorahoituskorjaukset. Komissio haluaa täsmäisempää raportointia ja me otamme huomioon kommentin ja parannusten suhteen. Kiitos. Kiitos kollegat Selaa. Kiitos puheenjohtaja. Kysymyksenne siitä, mitä me teemme, kun toteamme tällaisia epäsäännönmukaisuuksia. Jos komissio näkee tällaista, silloin sen pitää sitten keskeyttää maksatukset. Aluevaliokunnassa keskustelimme asiasta myös ja perusta on asetus, joka koskee Euroopan rakenne- ja investointirahastojen varojen käyttöä. Jos on todettavissa virheellistä toimintaa, silloin maksut voidaan keskeyttää siihen asti, kunnes virheet on korjattu. Muussa tapauksessa voimme todeta ja valitella, mutta sitten me olemme kuin tanssivat karhut, joita vedetään kunnossa olevasta renkaasta ympäri areenaa, mutta se ei johda yhtään mihinkään. Menetään käyttää niitä välineitä, joita on. Ja jos nyt ajattelen kaikkia näitä säännöllisiä maksuja, ja siellä tapahtuu tällaista, silloin ne haluaisi miettiä sitä, mitä kaikkea onkaan sitten niissä lisämaksuissa, joita esitetään maatalouden alueella. Esimerkiksi korva, korvaukset nyt toteutumatta jääneistä toimituksista, jotka liittyvät Venäjän sanktioihin. Siinä kun on kysymys ainakin 130 miljoonasta, ja vaatimukset ovat varmaan vielä suuremmat. Tiedämme, että tänä vuonna on hyvä sato hedelmistä, vihanneksista, ja että hinnat ovat pudonneet. Miltä pohjalta sitten maksetaan näitä korvauksia? Nämä ovat sellaisia asioita, joita täytyisi tutkia, ja jos pitää paikkaansa se, mitä tilitaustumiston on todennut ja mitä esittelijä sanoi, että täällä tulla olisi tarvetta nopeaan toimintaan, silloin täytyy myöskin seurata sanktioiden, koska muuten tässä järjestelmässä ei mikään muutu. Hyvä kommentti. Mitähän sanktioita sitten on varhoista, vääristä tiedoista? Ei ole mitään sanktioita, on vain korjauksia, joita komissio vaatii, ja siinä kaikki. Sinänsä väärien tietojen antaminen ei ole mihinkään seuraamuksiin. Thank you, Madam Chairman. The, um, the... Kiitos. Niin tämä keskeytyssana tuli esille yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisen yhteydessä komissiolle annettiin mahdollisuus keskeyttää maksut – myöskin maatalousmenojen osalta. Me jo käytämme sitä nyt. Meillä on tällainen käytänne ja tällaisia kirjeitä on jo lähetetty tiettyihin jäsenvaltioihin ja tietysti, kuten aivan oikein tiedettiin, se on hyödyllinen väline, jonka avulla voidaan välttää näitä säännönvastaisia menoja. Ja sitten tilanne joka liittyy näihin vaikutuksiin ja nopeisiin toimiin, joista päätettiin elosyyskuussa, niin sanoisin vain, että tietysti mitä nopeammin käsittelemme kiireelliset tilanteet, sitä varovaisempia meidän pitää olla sen suhteen, että asetus alusta pitäen ottaa huomioon riskin, että jotkut jäsenvaltiot eivät pysty panemaan täytäntöön oikealla tavalla uutta asetusta. Ja riski on korkeampi, kun on ad hoc asetus, joka hyväksytään ja pitää hyväksyä nopeasti, jotta voidaan puuttua johonkin tiettyihin tilanteisiin. Keskeyttämiset. Meillähän vain murtoosa on näitä keskeytyksiä vuoden mittaan ne ovat 2 tai 3 prosenttia, mutta tässä me puhumme väärästä raportoinnista, joka tapahtuu yli puolessa maksajavirastoja. On se mielenkiintoista, mitä kaikkea voi päätyä tällaiseen vuotuiseen toimintakertomukseen. On viisi tässä maksajavirastoa, jossa 50 prosenttia on maatalousmaksuja, ja nämä kaikki antavat vääriä tietoja. Jos minä lasken tämän yhteen, silloin syntyy enemmän kuin yli kolme prosenttia. Se merkitsee sitä, että tosia, joka liittyy väärään rapostointiin, on sellaista, joka ei ole minkälaisia seuraamuksia. Se on se johtavetotus, jonka minä siitä vedän. Saisiko vielä kuulla lisää teiltä? At this stage I will simply... Tässä vaiheessa maksan yksinkertaisesti reagoidakseen komissiolla täytyy olla oikeudellinen perusta siihen. Ja pelkäänpä, tuo täytyy tarkastaa kollegoiden kanssa, mutta pelkään, että näiden uusien juuri hyväksyttyjen oikeudellisten kehkojen kanssa en ole varma, että onko meillä tehokasta keinoa tarttua tähän virheellisten ilmoitusten ongelmaan. Meidän täytyy hallinnoida, meidän täytyy tehdä päätöksiä niiden vaikutusten hallinnoimiseksi, mutta mutta jäsenvaltioiden rankaisemiseen meillä ei taida olla keinoja. Humble opinion, but... Meillä on sama nöydä mielipide, mutta ehkä saamme tilintarkastustumistumilta toisenlaisen kannan. Mitä mahdollisuuksia on korjata sellaisia vääriä viittauksia, joita syntyy maksavirastosta ja muista tahoista? Thank you. Uh, I... Kiitos. Minun mielestäni meillä on tärkeää suosituksia. Ja jos komissio panee ne täytäntöön yhdessä jäsenvaltioiden kanssa ja käyttää erityisesti ja parantaa työn tilastollista merkittävyyttä, joka hoidetaan maksutoimistoissa ja sertifiointiyksiköissä. Se on hyvä pohja parantaa tilannetta. Ja sitten Sarvamaa. Tehän oikein otitte esille sen, täytyisi tietää nämä virheiden syyt, ja nyt me teemme analyysiä liittyen virheiden perussyihin maaseudun kehityksessä, ja aion esitellä nämä tulokset jo tänä vuonna. Ja panin myöskin merkille tiedot, jotka liittyvät komission aikaansaamaan kehitykseen tähän mennessä. Ja voin vakuuttaa teille, että tilintarkastustuomioistuin suhtautuu tähän ongelmaan erittäin vakavasti, eli jäsenvaltioiden tulokset ja me suunnittelemme jo vuodelle 2015, että arvioidaan, millä tavalla komissio ja sertifiointielimet jäsenvaltioissa ovat valmiita panemaan täytäntöön uusia sääntöjä, jotka liittyvät transaktioiden oikeuden sääntöjen mukaisuuteen. Ja muistuttaisin, että näissä tarkistuksissa valvotaan komission ja jäsenvaltioiden kehitystä hyvin läheltä. Ja lopulta haluaisin kiittää esittelijää Kaadenbahia hänen työasiakirjastaan, joka heijastelee tätä erityiskertomusta, ja siinä on sitten tehty komissiolle suosituksia. Haluaisin kiittää myöskin maatalouden pääosastoa sitoumuksesta edetä näiden parannusten osalta. Kiitos Ova Kaldeva vielä. Pieni kommentti. Ensimmäisessä en sanoin, että voin ymmärtää herra ja teitä, rouva puheenjohtaja, totta kai nämä ovat rikkomuksia, joissa on nähtävissä tietty järjestelmä, ja silloin täytyisi olla myöskin sanktioita, mutta täytyy pitää mielessä kuitenkin, että näihin, näillä sanktioilla ei pitäisi koskettaa niitä, jotka todellisuudessa ovat niitä, joiden pitäisi hyötyä näistä tuista, vaan pitäisi katsoa, kuka näistä virheistä on vastuussa ja rankaista heitä koska käytännössähän ne eivät yleensä ole niitä, jotka, joiden viime kädessä pitäisi saada nämä varat käyttöönsä. Siksi on oltava hyvin varovainen tällaisen välinen käytössä. Muissakin tapauksissa on mietitty samaa ekonomista kysymys sanktioista, jotka koskivat etelä afrikkaan hallitusta, että katsottaisiin, että, katsottiin, että sen pitäisi vaikuttaa nimenomaan hallitukseen eikä väestöön. Sanktioiden pitäisi koskettaa niitä, jotka ovat vastuussa virheistä, eikä niitä, jotka todellisuudessa ovat tai joidenka pitäisi olla tämän tuen, tässä tuesta hyötyjiä. Kuitenkin meidän tehtävämme täällä on suojella veronmaksajien varoja, enkä ole koskaan kokenut sitä, että tosiasia, että asioita ei tehdä oikein, että, että viljelijät siitä hyötyisivät. Joten minusta on kuitenkin hyvä, jos edelleenkin seuraamme näitä asioita Kiitos. Nyt olemme tulleet istunnon päätökseen ja pyytäisin, että koordinaattorit vielä jäisivät vielä tänne joksikin aikaa. Kaikki muut, heitä kiitän ja tapaamme seuraavan kerran seuraavassa valiokunnan kokouksessa. Mukavaa, että kaikki täällä näyttävät viihtyvän, mutta olisi mukavaa, jos mahdollisimman pikasti poistuisitte salista, koska meillä on vielä erinäisiä kohtia keskusteltavana. Kiitos, että olitte paikalla ja mukavaa iltaa.